Tervetuloa myös Puolan parlamentin jäsenille, jotka ovat paikalla erityisesti maaseudun ja maatalouden valiokunnan varapuheenjohtaja Puola Hida ja kaksi saman valiokunnan jäsentä, Haikler ja Garbonski. Samoin haluaisin kiittää Castilla Manchan maatalousalueministeriä Guarro, joka on täällä paikalla. Kiitos teille kaikille, että tulitte tänne kuuntelemaan töitämme. Hyvät kollegat, viime kuukausina olemme usean otteeseen käsitelleet syvällisesti YMPn tulevaisuutta ja siihen liittyvää politiikkaa. Ja nyt olemme tässä täydessä keskustelun tuoksinnassa. Ja nyt meidän vastuullamme on saada aikaan sellaista YMPtä, joka pystyisi vastaamaan kaikkiin moninaisiin kansalaistemme toiveisiin ja joka olisi sellainen, joka pystyisi vastaamaan myös modernin globaalin talouden haasteisiin. Eli eläintarviketurvallisuus, tuotantomme laatu, eläinten hyvinvointi, ne ovat näitä asioita. Ja YMPllä täytyy olla tässä kaikessa tulevina vuosina keskeinen rooli. Meidän täytyy jatkaa edelleen yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista, joka aloitettiin jo vuonna 1992 ja joka jatkui Agenda 2000 kautta ja sitten Fischlerin uudistuksella vuonna 2003. Meidän täytyy pyrkiä kunnianhimoiseen uudistukseen, joka arvostaisi maaseudun ponnistuksia nykyisen ajan mukaisesti. Tämän tuotannon täytyisi pystyä tuottamaan julkisia hyödykkeitä oikealla tavalla ja samoin sen pitää olla taloudellisesti keskevää, kestävää. Tämä on välttämätöntä, jotta saadaan aikaan jatkuvuutta maataloustuotannossa kaikkialla Euroopassa. Tässä pitää ottaa huomioon markkinoiden riskit, kehittää olemassa olevia talousvälineitä, mutta nämä ovat ainoastaan joitakin keinoja, joita voidaan käyttää. Tässä Euroopassa, jota rakennamme, tätä tärkeää elämän osa-aluetta ei aina ensisijaisesti arvosteta. Näin on tullut ilmi parlamentin viimeaikaisista töistä ja tähän liittyy komission asiakirja EU 2020. Ja nyt ollaan saattamassa alulle uusia tärkeitä uudistuksia. Eurooppa haluaa olla uusien strategioiden johtaja ja vastata tätä kautta näihin suuriin globaaleihin haasteisiin. Ja se ei voi olla investoimatta voimakkaasti tällaiseen alueeseen, joka on tärkeää kaikkialla muualla maailmassa. Ja Lissabonin sopimuksen myötä olemme nyt historiallisessa vaiheessa. Parlamentti on yhteislain säätäjä myös maatalousasioissa ja tätä kautta me saamme lainsäädäntöprosessiin aktiivisen roolin, joka on demokraattinen rooli. Ja tämän tulemme kantamaan. Olen va- varma siitä, että tämän päivän kuuleminen on oikea tilaisuus käydä syvällistä keskustelua näistä kysymyksistä ja määritellä sellaista YMPtä, joka todella pystyisi vastaamaan haasteisiin, joita yhteiskunnallamme on edessään. Nyt annan esittelijä George Lyonille puheenvuoron ja toivotan teille kaikille työniloa. George. Uh, thank you, uh, president. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toistaa ajatuksianne, kun sanon, että odotan todella innolla keskustelua ja haluaisin ensiksi kiittää myös kollegoja, jotka ovat käyttäneet tilaisuutta reagoida tähän työasiakirjaan, joka esitin pari viikkoa sitten. Vaikuttaa siltä, että YMPn uudistus on yksi suurista haasteista tälle valiokunnalle. Ja Mä uskon, että me todella kykenemme vastaamaan kaikkeen tähän ja pystymme näyttämään, että kannamme vastuun, eli voimme saada aikaan uutta YMPtä, joka on asianmukaisempaa 21. vuosisadalle, ja jos otetaan huomioon ne haasteet, joita meillä on edessämme. Mitä sitten tulee niihin haasteisiin, jotka tässä ovat, niin me kuuntelemme sitten tietysti, mitä puhujat sanovat siitä, miten voisimme itse kehittää näitä asioita. Ensimmäinen päähaaste on tietysti talouskriisi, rahoituskriisi ja eh, kaikki tämä painostus tulee olemaan esillä keskustelussa, kun puhutaan budjetin koosta ja siitä, kuinka paljon pitäisi myöntää Euroopalle ja kuinka paljon pitäisi myöntää YMP. Ja toinen asia on se, että taataan oikeudenmukaisuus maanviljelijöille kaikissa jäsenvaltioilla valtiossa ja se on tietysti erittäin suuri haaste ja siihen on löydettävä ratkaisuja ja päättää tosiaan mikä tie eteenpäin on. Ja sitten on kysymys siitä, että meidän on kaksinkertaista elintarviketuotanto, jos otetaan huomioon väestön kasvu, eikä ensimmäistä kertaa ole tässä kysymyksessä kysynnän kasvu. Siis maatalous on aina pystynyt vastaamaan tähän haasteeseen, mutta tällä kerralla on se, että meidän on jouduttu pystyttävä vastaamaan tähän kysynnän lisäykseen öö, niiden rajoituksina, joita ilmastonmuutos tekee esimerkiksi, saa aikaan. Ja siis kaikkein suurin haaste on ehkä se, että me joudumme vähemmällä energialla tuottamaan yhtä paljon elintarvikkeita. Siis ei ole kysymys vanhoista, vanhoista ajoista, jolloin käytettiin enemmän energiaa ja tuotettiin enemmän elintarvikkeita, koska nyt on sitten huomattavia rajoituksia. Ja on kysymys siitä, miten kaikki voidaan tehdä kestävästi ja YMP on siihen vastattava osana tätä haastetta meidän on varmistettava myös, että meillä on kestävä kehitys koko tämän politiikan keskiössä ja että toimitamme niitä julkishyödykkeitä, joita kuluttajat odottavat ja että me samalla suojelemme ympäristöä. Ja tässä yksi näistä rajoituksista myös, jotka rajoittavat sitä tapaa, jolla voimme vastata näihin suuriin haasteisiin, joita kysynnän kasvu merkitsee. Ja lopulta sitten, mitä tähän erityisasiaan tulee, niin meidän täytyy osoittaa, että YMP on osa ratkaisua uusiin haasteisiin, eikä suinkaan osa itse ongelmaa. Meillä on joitakin vastauksia uusiin haasteisiin, jotka on mainittu tässä 22-strategiassa, joko ilmastonmuutos tai sitten vihreä kasvustrategia. Meidän on tosiaan osoitettava kaikki tämä meidän ajatuksessamme ja siinä mietinnössä jonkun jonka loppujen lopuksi tuotamme meidän on vastattava 21. vuosisadan ongelmiin ja tosiaan vahvistettava, että maanviljely on, maatalous on osa tätä, eikä siis osa ongelmaa. Mitä sitten tulee sen perinteiseen rooliin, on osoitettava, että EUn maanviljelijät ovat kilpailukykyisiä esimerkiksi verrattuna Yhdysvaltoihin ja varmistettava myös se, että maataloustuote tuotanto tapahtuu kautta Euroopan. Sekin on yksi perus prioriteeteista, jonka on oltava siellä. Ja sitten on kysymys siitä, että tosiaan tuotamme suuria määriä laadukkaita elintarvikkeita, pidämme huolta eläinten hyvinvoinnista samanaikaisesti. Siis on siitä, kysymys siitä, että voimme toimittaa elintarvikkeita EUn kuluttajille. Se on yksi tärkeistä osista YMPssä tulevaisuudessa. Toivon, että kuusi asiantuntijaa esittävät joitakin vastauksia ja samoin kollegamme jo esittäisivät vastauksia niihin kysymyksiin, joita työasiakirjassa olen esittänyt. Kiitos. Odotan kaikkea tätä innolla. Molto bene, grazie George Kiitoksia George Lyon tästä esityksestäsi. Nyt annamme välittömästi puheenvuoron komission edustajalle Tassos Haniotisille. Olkaa hyvä. And thanks for... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia, että saan täällä lyhyesti kertoa joistakin niistä asioista, jotka liittyvät YMP -hen vuoden 2013 jälkeen. Nämä näkymät liittyvät myöskin parlamentin kasvavaan rooliin kapin YMPn tulevaisuudessa. Kun ajatellaan konkreettisia ehdotuksia YMPn tulevaisuuteen, liittyy jo hyvin suuri laaja julkinen keskustelu. Ja tämä keskustelu pyörii kahden kysymyksen ympärillä. Tarvitsemmeko uutta YMPtä ja jos, niin monet ovat varmastikin sitä mieltä, että tarvitsemme EUn laajuisen politiikan. Tarvitaanko tähän pilaripolitiikkaa? Tämä on toinen kysymys. Ja nyt tietysti voin vastata myönteisesti molempiin kysymyksiin. Tietysti edellytyksenä on se, että YMP voi toimia yhtä menestyksekkäänä kuin 90-luvulta lähtien se on tehnyt ja että se myöskin vastaa haaseisiin. Ja kun ajatellaan tämän päivän haasteita, niiden yhtenä luonteenpiirteinä on se, että tässä täytyy voida yhdistää taloudellinen kriisi ja ympäristömuutokset sekä myöskin rajalliset budjettiresurssit, joita meillä on. Haluaisin nyt keskittyä tähän ensimmäiseen kahteen asiaan, jotka liittyvät YMPn tulevaisuuteen, eli taloudellisen finanssikriisiin ja ympäristönmuutokseen, ilmastonmuutokseen. Nyt voidaankin kysyä, että liittyvätkö nämä molemmat YMPn tulevaisuuteen ja siihen, että maataloushinnat ovat olleet erittäin liikkuvat. Rahoituskriisin vaikutukset YMP, toisin kuin aikaisemmin on ajateltu, liittyvät, liittyvät esimerkiksi kasvaneisiin kuluihin sekä myöskin elintarvikkeiden turvallisuuteen, ja nämä myöskin vaikuttavat myöskin, tai liittyvät ilmastonmuutokseen, ja haluaisin nyt tässä ottaa erään asian esille, jonka herra Laion tässä jo mainitsi. Me odotamme, että tuotanto tulee kasvamaan 70 prosentilla seuraavan 40 vuoden aikana, ja viimeisen 40 vuoden aikana se on kasvanut 148 prosenttia, joten tämä on todella suuri haaste, ja kyse on myöskin tarjonnasta ja jotta voidaan nyt vastata tähän kysymykseen ja tähän haasteeseen, niin ne ovat erittäin merkityksellisiä, kun ajatellaan YMPn tulevaisuutta ja myöskin niitä lähestymistapoja, e- eri välineitä ja lähestymistapoja, joita meillä on. Kun nyt ajatellaan, että molemmat näistä asioista ovat relevantteja, uskotaan myös, että suorien maksujen rooli on myöskin tulevaisuudessa merkittävä. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että pitkällä aikavälillä ainoastaan ilmastonmuutos olisi merkittävä, ovat myöskin sitä mieltä, että suorat maksut liittyvät myöskin julkisyödykkeiden tuottamiseen. Näiden pitäisi olla myöskin tulevaisuuden mietintöjen keskiössä, mutta kun ajatellaan julkisyödykkeiden tuotantoa EUn alueella, niin kuin olemme jo nähneet, niin tärkeintä tässä on politiik- politiikan muokkaaminen. Totta kai Euroopan unionissa edelleenkin tuotettaisiin maataloustuotteita, mutta, mutta niitä keskitettäisiin enemmän ja näin saataisiin vähemmän julkishyödykkeitä. Painetta olisi näin kaikkein kilpailukykyisimmillä alueilla. Agriculture. The above observation, pertinent to the debate of the future cup, mitä tulevaisuuden keskusteluun YMPstä tulee, niin tässä on aivan uusia ulottuvuuksia talouskriisin jälkeen. Tässähän oli kysymys suurista tappioista 2008-2009 EUn maanviljelijöille ja kaikki tämä siis pyyhkäisi pois kaikki ne voitot, joita vuodelta 1994 lähtien oli saatu. Tämä kehitys ei millään tavalla liity maatalouspolitiikkaan ja hyvin vähän myös siihen, millä tavalla ma- maatalousmarkkinat ovat kehittyneet. Ne sattuvat yhteen tosiaan korkeiden hintojen kanssa ja kaikki tämä on paradoksi, mutta tätä selittää siis joko tämä rahoituskriisi tai elintarvikekriisi, siis tältä, näitä sanoja on käytetty, kun on haluttu tosiaan kuvata sitä, millä tavalla maataloushinnat ovat huomattavasti laskeneet. Siis uusi kehitys on se, että tässä on tapahtunut jotain kaikilla kolmella markkinoilla. Maataloudessa, energiassa, metalli- ja mineraalialalla. Ja tämä on vaikuttanut tietysti joihinkin toimialoihin erittäin merkittävä, merkittävästi, ja EU-ssa nämä sektorit ovat selvä esimerkki. Siis on kysymys siitä, että pidetään kiinni joistakin perinteistä eh, markkinatoimista tällaisena turvaverkkona, mutta nämä myös nostivat esille kysymyksen siitä, millä tavalla elintarvikeketju toimii ja pitäisikö olla tällainen kohdennettu tulot takaava verkko ja jonkunnäköisiä riskinhallintavälineitä tulevaisuuden YMPssä. Kysymys on myös tästä yhteisestä tilatukijärjestelmästä, joka merkitsee tulo tietynlaista turvaverkkoa niille, jotka harjoittavat maanviljelyä ja takaavat julkishyödykkeiden tuotannon, jotta tämä järjestelmä voisi vastata 2013 jälkeisiin tavoitteisiin ja säilyttäisi sen, mitä olemme saaneet tähän saakka aikaan. Silloin tarvitaan lisää tar- siis enemmän harmonisoitua tukea. Siis emme voi enää lähteä historiallisesta tuotannosta, historialliseen tuotantoon perustuvista tuista. Meidän täytyy saada enemmän yhtenevyyttä jäsenvaltioiden välille, mutta jotta tämä voitaisiin saada aikaan, niin meidän on vastattava hyvin vaikeisiin kysymyksiin. Muun muassa siihen, pitäisikö meidän katsoa enemmän tuloa ja sitten yrittää jollain tavalla kuroa umpeen status quo ja flat rate. Mä... Still aim to address two fundamental needs. On kysymys kahdesta perustarpeesta, perustulotuesta ja siitä, että taataan julkishyödykkeiden tuotanto. Tämä antaisi mahdollisuuden sellaisiin maaseudun kehittämistoimiin, joita on jo olemassa, kun esimerkiksi halutaan vastata ilmastonmuutosprioriteetteihin. Ja on kysymys samalla siitä, millä tavalla maanviljelyä kehitetään siten, että jäsenvaltiot voivat valita täydellisestä työkalupakista sen eh, parantamalla omaa ympäristöään ja ylläpitämällä eh, maantalousyhteisöjen, maan, maaseutuyhteisöjen rooli to ensure the joint delivery of private... on yritettävä taata se, että julkishyödykkeitä voidaan jatkuvasti tuottaa siten, että voidaan vastata kahteen tärkeään tavoitteeseen, esimerkiksi elintarviketurvallisuuteen siten, että ylläpidetään maatalouden tuotantokapasiteettia ilman, että vähennetään tuotantovalikoimaa. Ja samalla on kysymys siitä, että talouden, talousympäristö ja sosiaalitekijät otetaan huomioon kestävässä maataloudessa. Kiitos. Molto bene, grazie Tasso Saniotis. Kiitoksia kovasti. Tasso Saniotis on tärkeää lähteä tähän kunnianhimoiseen hankkeeseen niin, että meillä on selkeä käsitys siitä, mitä pitää tehdä. Nyt jatkamme tätä kuulemistamme siten, että maanviljelijät ja maatalousyhteisöt saavat puheenvuoron ensin. Kopan varapuheenjohtaja herra Gerd Sonlaitner saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Äh, kiitän teitä, että sain mahdollisuuden esittää täällä Euroopan maanviljelijöiden näkökulman liittyen tähän YMP vuoden 2013 jälkeen. YMP on dynaani, dynaamisempi ja modernimpi kuin mitä aikaisemmin. Se on vuoden 1992 jälkeen kokenut suuria muutoksia. Eurooppalainen maatalous on osoittanut, että se on erittäin joustavaa, kun ajatellaan yhteiskunnan odotuksia. Eurooppalainen maatalous on parantanut elintarviketurvallisuutta merkittävistä maanviljelijät pitävät kiinni hyvin korkeista ympäristöstandardeissa. Me olemme myöskin parantaneet ja kasvattaneet maaseudun kehittämistä ja olemme myöskin orientoituneet markkinoihin nähden. Me olemme saavuttaneet hyvin paljon maatalouspolitiikassa, olemme hyvällä tiellä, mutta tämän, tätä tietä täytyy jatkaa myöskin vuoden 2013 jälkeen ilman harha-askelia. Me olemme saaneet maataloussektorin, joka käsittää noin 40 miljoonaa ihmistä PK-yrityksissä, varsinkin maaseudulla. Maataloussektori on siis perustana, kun ajatellaan maaseutua. Maaseutu tarjoaa ihmisille ja vierailijoille hyvin hienoa ma- maaseutualuetta ja maisemia ja miten tämä mahdollistetaan ei ainoastaan kuluttajahintojen kautta, koska kuluttajahinnathan ovat kasvaneet noin 47 prosentilla. Kuluttajahinnat äh, tuottajahinnat kuitenkin vain 27 prosentilla. Jos olisimme pitäytyneet ainoastaan markkinoissa, niin eurooppalainen monitoiminnallinen maaseutu jota useimmat eurooppalaiset puoltavat, ei olisi pysynyt kasassa. Politiikalla on se merkitys, että se pitää kiinni maaseudun monimuotoisuudesta ja myöskin se on tarjonnut rahoitusta siihen. Euroopan komissio on hiljattaisessa tutkimuksessa julkaissut sen, millaisia seurauksia sillä on, kun ensimmäistä pilarista on maksuja leikattu maksujen poistaminen ensimmäisestä pilarista johtaa yhtäältä maa, maan käytön tehostamiseen maatalousyritysten lukumäärä vähenisi dramaattisesti ja kuilu maatalouden ja ei-maatalouden tulo, tulojen välillä kasvaisi entisestään maanviljelijöiden tulot ovat keskimäärin vain noin 50 prosenttia keskimääräisistä tuloista muilla vastaavilla sektoreilla. Kaksi kolmasosaa maanviljelijöiden tuloista tulee tässä äh, tasausmaksuista. Melkein puolet maanviljelijöiden tuloista tulee ensimmäisen pilarin maksuista. Ja nämä maksut ovat sellaisia, että maanviljelijät saavat omasta työstään elintarviketuotannossa, elintarviketuotannosta nämä ovat vaarantuneet nämä varat. Eurooppalainen maatalous on uusien haasteiden edessä. Kun ajatellaan ilmastonmuutosta, niin se vaikuttaa myöskin maailmanlaajuiseen elintarvike, elintarvikkeiden tuotantoon kielteisesti. Se, että kun olemme orientoituneet enemmän markkinoihin, markkinat ovat vaikuttaneet siihen, että riskit yritykselle ovat erittäin suuret. Millaisia vaikutuksia tällä nyt sitten on YMPlle vuoden 2013 jälkeen? YMPn perusrakenne, sillä että siinä on ensi, yksi, pilari yksi ja kaksi tästä täytyy pitää kiinni sopeuttaminen vuoden 2013 jälkeen on sellainen, että sen täytyy keskittyä maanviljelijöiden tilanteen parantamiseen. Meidän täytyy vahvistaa elintarvikeketjua ja parantaa myöskin kilpailukykyä. Me tarvitsemme uusia erityisiä toimenpiteitä markkinoiden hintavolatiliteetin kasvaessa, ja jotta voimme myöskin toimia ilmastonmuutoksen edessä. Kopa Koseka ehdottaa, ottaa neljää eri sopeuttamismenetelmää. Ensinnäkin täytyy taata, että eurooppalaiset maanviljelijät voivat toimia myöskin markkinoiden muutosten kohdalla. Hintojen volaliteetti kasvaa. Kriisit eri maatalousmarkkinoilla viimeisen puolentoista vuoden aikana ovat osoittaneet, että politiikka, politiikalla on enää rajalliset välineet käytössään. Kopa ja Koseka toimivat näitä toimia vastaan, ja koska riskit kasvavat edelleen, me tarvitsemme uusia toimenpiteitä. Kopa Kosekassa me keskustelemme tällä hetkellä eri välineistä, jotka voivat vaikuttaa markkinoiden riskien vähentämiseen ensinnäkin tuottajaorganisaatioiden vahvistamiseen, turvaverkkojen kasvattamiseen ja kolmanneksi, vero, kolmanneksi verotukselliset välineet kansallisella tasolla. Meidän täytyy parantaa maanviljelijöiden tilaa elintarvikeketjussa. Me tarvitsemme seuraavia toimenpiteitä. Pitää tarkastaa kilpailupolitiikka, markkinavoimat, myyjien ja maatalouden välillä ovat täysin epätaimossa. Me tarvitsemme enemmän markkina-avoimuutta eri elintarvikeketjun askelmilla. Tarvitsemme parempaa ö, tukea myynnissä ja viennissä ja myöskin selkeää merkintäpolitiikkaa kuluttajille. Kolmanneksi me tarvitsemme toimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa kilpailukykyä ja vasta- ja että voidaan vastata haasteisiin. Kilpailutoimenpiteitä tulisi parantaa toisessa pilarissa. Tämän lisäksi myöskin tutkimusta tulisi kehittää, pitäisi tarjota eri kannustumia esimerkiksi biodiversiteetin parantamista ja veden käyttöä tulisi tehostaa. Tarvitaan myöskin suoran tukijärjestelmän parantamista. No miltä nyt sitten tämä kehitys näyttää? Tämä on yksi vaikeimmista kysymyksistä ympin osalta vuoden 2013 jälkeen. Uudet EU-jäsenvaltiot vaativat yhteistä tukea, tukea EUn alueella. Ja jos budjettia ei kasvateta, tämä johtaa uusiin rahoituksellisiin siirtymiin EUssa. ssa olen sitä mieltä, että me tarvitsemme järkevän järjestelmän kaikille EUn jäsenvaltioille. Mielestäni me voisimme esimerkiksi tukea nämä maksut objektiivisille kriteereille, jotka peilaavat eri ehtoja ja kustannuksia, jotka tähän liittyvät. Hyvät naiset ja herrat, EUn maatalouspolitiikka on suuren yleisön mielestä usein liian kallis puhutaan ainoastaan kustannuksista, mutta ei ollenkaan tuotannosta. Me, minä tarkoitan tällä nyt politiikkaa ja työntekijöitä, meidän täytyy parantaa tai esittää, millaisia hyötyjä maataloudesta on kuluttajalle. Kyse on hyvistä elintarvikkeista, hy- hyvästä maaseudun kehittämisestä, maaseudusta, vapaudesta, demokratiasta, vauraudesta Euroopassa. Raha, jota maatalouspolitiikka saa EU-sta, antaa kaikkein eniten hyötyä kaikille ihmisille Euroopassa. Kiitoksia. Molto bene, grazie. Oikein hyvä, kiitoksia. Nyt jatkamme kuulemista. Kuulemme edelleen tuottajia, maanviljelijöitä ja nyt pyytäisin, että Rafael Hernandez ja Campesinosta ottaisi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tämän maatalousvaliokunnan jäsenille tästä mahdollisuudesta puhua meille Via Campesina koordinaattorijärjestön nimissä. Ja erityisesti kiitos Martin Hauslingille. Tämä on sellainen mahdollisuus, jota haluamme käyttää hyväksemme. Ensinnäkin saada lisää näkyvyyttä meidän järjestöllemme, eli 27 jäsenvaltion maanviljelijöille kaikkialla EU-ssa Haluamme korostaa, kuinka tärkeä tämä mahdollisuus on saattaa esille meidän ehdotuksiamme tässä tärkeässä vaiheessa. Olemme nyt muutosvaiheessa ja haluamme käyttää tämän mahdollisuuden vastuullisesti. Samoin vetoamme vastuullisuuteen, joka on Euroopan parlamentin jäsenillä ja erityisesti tämän valiokunnan jäsenillä siinä, että jatkettaisiin edelleen maatalouden ja maanviljelijöiden toimimahdollisuuksien parantamista. Nyt olemme meidän etapin loppuvaiheessa tässä YMPn politiikassa ja joissakin asioissa ollaan menty metsään ja tilanteessa kuluttajat ja maanviljelijät ovat saaneet suurta haittaa. Ja tähän täytyy puuttua, koska tässä ei ole päästy siihen tärkeään tavoitteeseen, että voitaisiin taata hyvät elinolosuhteet maaseutuväestölle, taata kuluttajille pääsy näihin hyödykkeisiin ja niin edelleen. Maaseutuväestö vanhenee ja nuoriso ei ole kiinnostunut tulemaan näihin toimiin mukaan ja se on sitä entistä vähemmän. Ja tämä, tätä silmällä pitäen me teemme ehdotuksen, joka liittyy tähän elintarviketurvallisuuteen, mutta menemme hieman pidemmälle ja puhumme tällaisesta elintarvikesuvereniudesta. Tämä on hyvin tärkeää. Meistä olisi hienoa, että vuodesta 2013 lähtien ei käytettäisi pelkästään YMP-termiä, vaan puhuttaisiin yhteisestä Euroopan maatalous- ja elintarvikepolitiikasta – Ja tämä ehdotus, josta nyt puhumme, menee siihen suuntaan, että vastataan todella niihin haasteisiin, jotka ovat mainittuina tässä Agenda 2020 asiakirjassa, eli ilmastonmuutos, ympäristömallin muutos, kestävyys, sosiaaliset muutokset ja niin edelleen. Eli maa maanviljelystä pitäisi tulla mahdollinen työllisyyden lähde. Ja sitten toiseksi haluamme pohtia sitä, miksi ja miten ja kuka tuottaa. On selvää, että Euroopan unionin tuotannon täytyy juontua siitä tarpeesta, että tyydytetään ravitsemustarve EU:ssa. Se, että suunnataan tuotanto ainoastaan vientiin, ei tule pitkällä aikavälillä olemaan kestävää, koska esimerkiksi olemme liian riippuvaisia polttoaineista. Ja toiseksi meidän täytyy pohtia sitä, kuinka tuotamme, kenen täytyy tuottaa. On selvää, että perhemaatalous Euroopassa voi parhaiten vastata tähän haasteeseen. Ja ravitsemus on pikemminkin poliittinen haaste kuin teknolo- tekninen haaste. Ja puhumme tällä foorumilla juuri tästä teille, jotka kannatte poliittista vastuuta ja vastuuta siitä, että teidän täytyy vastata näihin huolenaiheisiin. kolmas vastaus YMPstä on saatava siihen, kuinka tuotetaan. Ja meidän järjestelmä on sitä mieltä, että prioriteetti täytyy antaa sille, että vähennetään ja lievennetään ilmastonmuutoksen seurauksia ja pystytään säilyttämään biodiversiteetti ja korvaamaan nykymalli. Ja siksi meillä on joitakin lähtökohtia tähän pääsemiseksi. ensinnäkin maataloustuotteiden hintojen täytyy olla sellaisia, että niillä voi elää. Täällä on jo sanottu komission suulla, että olemme kriisissä ja komission on tiedonannossaan puhunut entistä paremmasta elintarvikeketjusta. He täytyy päästä eroon liiallisesta hallitsevasta markkina-asemasta, joka on suurilla tuottajilla ja jälleenmyyjillä. Ja tähän Meillä on suunnitteilla se, että uudessa uudessa puitteissa täytyy olla oikeanlaisia maatalousmarkkinoiden sääntelymalleja. Tämä on hyvin tärkeää. Täytyy vähentää niitä sääntelyitä, joita on liikaa, ja lisätä niitä, joita on liian vähän. Ja samoin avoimuutta koko elintarvikeketjussa täytyy lisätä. Tarvitsemme myös tämän ketjun sisällä parempaa tulonjakoa ja täytyy lyödä lukkoon maatalous- ja karjatuotteiden minimihinnat kriisin aikana. Tätä tarvitaan, jotta voidaan vähentää ja muuttaa nykykilpailutilannetta. On välttämätöntä vähentää hyötyjä tässä koko ketjussa koska muuten tämä johtaa epätasa-arvoiseen asemaan tämän ketjun sisällä olevien toimien keskuudessa, eikä ole reilua. Ja lisäksi tarvitaan kannustimia erilaisista suorista toimista. Meidän täytyy antaa entistä suurempi rooli kuluttajalle ja maan viljelijälle. Kuluttajan pitää pystyä päättämään, minkälaisia tuotteita hän haluaa. Hänen täytyy tietää, kuinka ne on tuotettu ja minkälainen hiilijalanjälki näillä tuotteilla on. Useissa supermarketeissa tuotet, tuodut tuotteet tulevat jopa 8000 kilometrin päästä. On tärkeää katsoa myös, miten EU järjestää asiat verrattuna muuhun maailmaan, mikä meidän suhteemme on muuhun maailmaan. Haluaisin korostaa, että tämä elintarvike suverenisuus on asia, joka ei ole mikään omavaraisuusasia, tai se ei tarkoita sitä, että rajat suljettaisiin, vaan olemme valmiita vaihtamaan ja käymään kansainvälistä kauppaa, mutta Siis totta kai eri alueilla maailmassa on tuotteita, joita, joilla ne voivat käydä kaupan, mutta Viakampe sinänsä olemme sitä mieltä, että on hyvin, äh, elintarviketuotanto on niin tärkeä, että se ei saa riippua liikaa tuonnista. Ja peruselintarvikkeet pitää pystyä tuottamaan mahdollisimman paikallisesti. Ja siksi kaikilla alueilla täytyy olla oikeus suojautua halpa tuontia vastaan, joka tuhoaa sen oman tuotannon. Ja tältä pohjalta pyydämme, että tuotanto, että otetaan käyttöön oikeanlainen tuotannon, eurooppalaisen tuotannon hintaan liittyvä tullisuojan taso. Esimerkiksi hiljattain allekirjoitettu Marokon assosiaatiosopimus johtaa siihen, että täällä hedelmien ja vihannesten hinta tulee laskemaan, mutta sillä on myös muita seurauksia. Ja esimerkiksi banaanien tullien vähentäminen ei tule hyödyntämään eurooppalaisia kuluttajia, mutta ei myöskään lähtömaan tuottajia. Jos täällä maksetaan 20 euroa banaanilaatikolta, niin Keski-Amerikassa tuottajat saavat vain 3 dollaria per laatikko. Ja tämä johtaa siihen, että sosiaalinen tilanne tuolla heikkenee heikkenemistään. Ettekä te, hyvät edustajat, voi noudattaa mitään kahdenlaista moraalista mittatikkua, vaan täytyy todella noudattaa niitä hyviä kriteereitä, jotka ovat hyviä e- tuotannon kannalta EU-ssa, mutta samoin niitä täytyy noudattaa muissa maissa. Eli hyvät elinolosuhteet täytyy taata myös muille, ei ainoastaan eurooppalaisille. Ja siksi täytyy muistaa, että nämä toimet, joihin on lähdetty, eivät ole hyödyttäneet ei tuottajia eikä myöskään meitä, vaan ainoastaan viittä suurinta banaanin tuottajaa, joiden hallussa on 95 prosenttia banaanimarkkinoista. Eli tulossa ei ole halutunlainen. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, että täytyy viitata suoriin tukiin, joita tuottajat saavat. Jos me saamme markkinoilta vain 20 prosenttia EU-ssa siitä, mitä kuluttajat maksavat, niin että marginaali on 400 tuhanteen prosenttiin. Tarvitsemme todella tukia maaseudun toimiin. Ja apujen täytyisi mennä sellaisille yrityksille, jotka noudattavat tiettyjä ympäristö- ja sosiaalisia standardeja ja toimivat oikein kriteerein. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että tämä ehdotettu malli ei liity ainoastaan maataloustuottajien etuihin, vaan erilaisiin sosiaalisiin järjestöihin ja kansalaisjärjestöihin. Ja on sanottu, että Tämä heijastaa laajasti, ei pelkästään sitä, mitä pyytävät maanviljelijät, vaan tämä heijastelee sitä, mitä koko yhteiskunta ja kansalaisjärjestöt laajemminkin pyytävät. Kiitos. Bene, ringraziamo Rafael Hernandez. Kiitos. Kiitämme herra Rafael Hernandezia ja seuraavaksi annan puheenvuoron Peter, Peter Kendallille. Hän edustaa National Farmers Unionia. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Firstly to the... Kiitos ensiksi valiokunnalle kutsusta kansallisen liiton puheenjohtajana Englannista ja Walesista pitämään tämä lyhyt esitys. Ja tosiaan pidän hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti tosiaan on avainroolissa, mitä YMPn tulevaisuuteen tulee. Olen maanviljelijä ja olen 20 mailia Lontoosta pohjoiseen. Olen neljännen sukupolven maanviljelijä ja toivottavasti perheenikin ja jälkikasvuni kiinnostuu siitä, mitä maanviljely on. Siis siinähän esimerkiksi koulutukseen ja mullakin tavoin investoidaan siis rahaa ja muuta – kun kuunnellaan George Lyonsin haasteita, näitä suuria maailmanlaajuisia haasteita, joita meillä edessämme on, niin on tärkeää myös, että maanviljely on jollain tavalla, siis siihen palautetaan luottamus niin, että voidaan katsoa eteenpäin ja tehdä pitkän aikavälin investointeja. Kysymys on siitä, että käytämme varojamme viisaammin. Meitä kaikkia haastaa se, että me tästä vetyhiilienergiasta e, siirrymme enemmän esimerkiksi vesi. Mikrofoni katkesi. The world. And we want and we... Ja me uskomme, että maata, maanviljelyn pitäisi olla täysin keskeinen, jos ajatellaan niitä haasteita, jotka George Lyon esitti. Kun itse puhun maanviljelijöiden kanssa koko yhdistyneessä kuningaskunnassa – ja täällä on myös Alsterin maanviljelijöiden liitosta edustaja. Siis emme saa olla, me haluamme parempaan tilanteeseen, jossa markkinat palkitsevat maanviljelijät oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisemmin. Jos katsotaan rahoituskriisiä koko Euroopan taloudessa, niin veronmaksajilta pyydetään tukea – ja siis niihin kaikkiin tehottomuuden tekijöihin, joita markkinoilla on, joten meidän on löydettävä parempi tapa, jolla nämä markkinat toimivat, koska maanviljelijät eivät halua olla riippuvaisia koskaan veronmaksajien tuesta, mutta kriisistä olemme jo kuulleet, ja tämä merkitsee sitä, että näitä tukia tarvitaan nyt, ja epäilen pahoin, että tarvitsemme näitä tukia vielä kauan meidän pitäisi tunnustaa se, että YMP on tehnyt, saanut valtavia edistysaskeleita. Meidän pitäisi olla tosiaan maailman näyttämällä esillä ja siten näyttää, että olemme tosiaan päässeet eteenpäin. Olemme esimerkiksi, me olemme siis maailman näyttämöllä hyvin tärkeä kauppablokki ja voimme tukea ja kannustaa tuotantoa Euroopan unionissa – ja siis jos ajatellaan ylijäämätuotantoa, jota tarvitaan jossain muilla maailmanmarkkinoilla, tämä ei ole väärin, vaan se on epämoraalista, niin että meidän on löydettävä oikea tapa hallinnoida näitä markkinoita sisäisesti. Kun me katsomme maanviljelyn tärkeyttä ja sitä, että sitä on kehitettävä, niin meidän täytyy löydettävä tapa, jolla varmistamme se, että emme vinouta markkinoita. Ja Siis kun keskustelemme siitä, että maanviljelijät eivät tarvitsisi ykköspilarin tukea, niin meidän pitäisi katsoa, mitä 2008 tapahtui. Siis, jos ajatellaan esimerkiksi protektionismia, joka tästä syntyi, niin pitäisi olla erittäin selkeä ja sen pitäisi muistuttaa meitä kaikkia siitä, että maailman maat, jotka turvautuvat protektionismi politiikkaan, niin siis siis silloin me näimme, että markkinoille, ei, siis maanviljelyä, maataloutta ei voi jättää yksinomaan markkinoiden hoidettavaksi, vaan Euroopan unioni on paremmin kommunikoida, kommunikoitava paremmin ja kerrottava veronmaksajille, miksi tarvitsemme hyvin vahvaa maatalouspolitiikkaa ja sellaista, joka on yhteinen kautta Euroopan unionin. Siis kuten Uskon, että hyvin tärkeä osa tästä on suora tulotuki, siis ykköspilarissa, jota saamme. Ja niin kauan kuin tuotantostandardit ovat erilaisia eri puolilla maailmaa, siis, ja, ja kuitenkin niille maille, jotka, joilla on pääsy Euroopan ma- alueelle, niin siis todella me tarvitsemme tätä ykköspilarin tukea. Kun, jos meillä on esimerkiksi Amerikan kauppablokki, joka stimuloi tuotantoa, kun markkinasignaalit sanovat, että pitäisi tuottaa vähemmin. Siis meillä on selvät perustelut tälle ykköspilarin tuelle. Ja kuten tiedämme kaikki, niin maatalousmarkkinathan vastaavat hyvin paljon siihen, mitä tapahtuu luonnon ympäristössä. Meillä voi olla seitsemän nälkävu- nälkäistä vuotta huonoa vuotta ja seitsemän hyvää vuotta. Ja silloin on yritettävä jollain tavalla kuitenkin sopeuttaa nämä elementit niin, että siksi uskon, että ykköspilarin tuet ovat ehdottomasti tärkeitä, koska ne sallivat meille nämä lihavat vuodet niin, että voimme silloin sitten istuttaa esimerkiksi vähemmän Euroopassa. Ja omalla tilallani voin tehdä sen vain silloin, jos minulla on ykköspilarin tukea, koska se antaa mahdollisuuden tuotannon ja jakelun erottamiseen. Ja on tärkeää tosiaan, että sitoudumme siihen, että olemme vähemmän riippuvaisia ykköspilarin tukeen, siis muilla alioilla, alueilla, ja siis kuitenkin meidän on markkinoiden epäonnistumista käsiteltävä ensin. Meidän pitäisi päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on vapaammin toimivat markkinat haluaisin puhua jostain niistä kohdista, joita täällä on otettu esille, eli miten markkinat saadaan toimimaan tehokkaammin. On aivan ehdotonta, siis tasapainon kannalta, jos puhutaan esimerkiksi 47 hinnan nousuista, siis ja silloin maataloushinnat ovat nousseet ainoastaan 27 prosenttia. Ja sitten suurten vähintäiskauppojen saama voitto on aivan suhteeton, jos haluamme, että maanviljelijät tosiaan saavat oikeudenmukaisen prosentin näiltä markkinoilta, niin markkinoiden on toimittava vapaammin ja tehokkaammin. Ja on olemassa sellaisia alueita, joihin Euroopan komissio voi puuttua. Yhdistyneessä kuningaskunnassa olemme kampanjoineet esimerkiksi oikeudenmukaisempien sopimusten puolesta, ennen kaikkea meijerituotannossa. Ja vähittäismyyjät ymmärtävät pikkuhiljaa, että tällä, tämä sektori on arvokas, ei pelkästään, siis tässä ollaan suunnittelemassa sellaisia tuot, sopimuksia, jossa on otettu huomioon ympäristöhaasteet, ja meidän on katsottava kaikkea sitä, millä tavalla varmistamme sen, että maanviljat saavat kestävän hinnan pitkällä aikavälillä ja että vähittäismyyjät eivät ainoastaan seuraa omia voittomarginaalejaan lyhyellä aikavälillä. Meidän on katsottava, miten kaikki voi toimia oikeudenmukaisemmin. Ja meidän pitää myös ajatella ympäristöstandardeja, siis sellainen silloin kun tuotteita yhdistellään, niin kuluttajat eivät välttämättä näe niiden alkuperää. Ja millä tavalla siis, meidän on katsottava millä tavalla maanviljelijät voivat vaikuttaa Euroopan tasolla. Ja viimeinen asia niin koskee rahoitusta, mitä tulee YMP. -hän. Siis puhun siitä, kuinka tärkeä YMP on. Kriittinen elementti, jotta tämä yhteinen maatalouspolitiikka voisi selviytyä, on yhteinen rahoitustuki. Siis yhteisrahoitus minusta on askel taaksepäin se, että me jäsenvaltiolla olisi omat tukijärjestelmänsä ja omat budjettinsa, niin se mielestäni avaa oven yhteisen maatalouspolitiikan lopulle. Ja uskon, että Euroopan parlamentti käyttää vaikutusvaltaansa niin pitkälle kuin mahdollista varmistaakseen sen, että sellainen politiikka, joka on ollut oman menestyksensä uuri 40 kuluneen vuoden aikana, tosiaan sopeutuu niihin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Kuten George Lyon sanoi alkupuheenvuorossaan, hän sanoi, että meillä on seuraavien vuosikymmenien aikana suuria haasteita, jos ajatellaan väestön lisääntymistä, ilmastonmuutosta. Meillä on oltava yhteisrahoitusta ja toivon, että Euroopan parlamentti tarjoaa niin paljon tukea kuin mahdollista, jotta tämä tapahtuisi. Kiitos. Bene, grazie. Kiitoksia Peter Kendall. Ja nyt vielä lopuksi maatalous maailman viimeinen asiantuntija keskuudessamme Albert Matt, Hän on entinen parlamentin jäsen. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Okay. Dank u, eh, voorzitter. Ook dank voor... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä kutsusta tänne. Hienoa nähdä täällä hyvin paljon vanhoja kollegoja. Ja on myöskin hienoa voida puhua teidän kanssanne yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Aivan aluksi haluaisin onnitella maatalousvaliokunnan jäseniä Lissabonin sopimuksen eh, täytäntöönpanosta, koska näin yhteislainsäätäjinä teillä on myöskin nämä vaikutusvaltaa YMPssä ja minä puhun täällä LTOn jäsenenä ja sanon, että viljelijöillä ja puutarhureillahan on enemmän luottamusta varmastikin YMP, kun se on teidän käsissänne. Haluaisin myöskin onnitella siitä reaktiosta, joka täällä nyt on ollut tähän uusimpaan strategiaan Eurooppa 2020. Tehän viittasitte oikeudellisesti siihen, että siinä ei sanota mitään maatalouden innovatiivisesta voimasta, koska kyseessähän on hyvin innovatiivinen voima ja olen iloinen, että protestoitte sitä vastaan, että se puuttui sieltä. Mutta nyt palatakseni, palataksemme takaisin tähän tämänpäiväiseen aiheeseen. YMP on ratkaisevan tärkeä eurooppalaisille maaseudun ihmisille. Me olemme puhuneet hyvin paljon siitä, miten väestö vähenee maaseudulta ja yksi on totta, että eurooppalaiset viljelijät ja puutarhurit ovat maaseudun kantava voima. Meidän täytyy muistaa tämä, koska meillä on hyvin paljon menetettävää. Euroopan maanviljelijät ja puutarhurit, jos nyt katsomme heitä, miten he tekevät työtä, niin olemme tässä kaikkein suur, tai parhaimmalla tasolla, mitä tulee esimerkiksi turvallisuuteen, eläinten hoitoon ja niin poispäin, ja eri tuotteisiin. Viljelijöiden tulot ovat kuitenkin tässä paineenalaisia, ja monissa jäsenvaltioissa myöskin omassani tilanne on hankalaa. Siellä kritisoidaan erittäin vahvasti nyt budjetin tasoa ja sen jakoa Ainoastaan jos saadaan järkevä vastaus tähän kritiikkiin, niin saadaan maatalouspolitiikka mukautettua tilanteeseen. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että toimimme yhdessä myöskin vuoden 2013 jälkeen ja saamme riittävät varat. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Kopan varapuheenjohtaja tässä totesi ja samoin mitä Peter Candle mainitsi. No mitä nyt sitten tulee eh, Alankomaiden eh, viljelijäjärjestöön, niin haluan tässä ottaa muutaman asian esille, jotka ovat mielestämme tärkeitä uudessa YMPssä. Siinä täytyy taata tulot niille, joita kansalaiset pitävät tärkeinä, esimerkiksi biologinen monimuotoisuus, ympäristöstandardit ja niin poispäin. Ja tämähän kyllä tapahtuu tiettyjen palvelujen ja toisen pilarin kautta, mutta kyseessä on ainoastaan pieni osa niistä kustannuksista, joita maanviljely aiheuttaa. Ja me tarvitsemme myöskin suoran linkin paremman maatalouspolitiikan legitimiteetille. Me tarvitsemme tähän myöskin riittävät varat. Tämä voisi olla hyvä vastaus, jotta voidaan välttää se, että maatalouden vähentäminen vaikuttaa entistä suurempiin yrityksiin, koska tämä vaikuttaisi myöskin biologisen monomuotoisuuteen ja biotuotantoon. Olisi myöskin hyvä, jos tässä otettaisiin huomioon myöskin niin sanotut siniset ja vihreät palvelut. No tietysti elintarviketurvallisuus on tärkeä, jotta Eurooppa voi vastata haasteisiin, jota kasvava elintarvikkeiden kysyntä tulee aiheuttamaan meille tulevaisuudessa. No haluaisin nyt puuttua tähän, mitä herra Kendall totesi. Hän puhui loogisesta kehityskulusta, mutta on kuitenkin tarpeen varmistaa se, että me voimme olla kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla. Tästä syystä tarvitaan perusmaksu per yritys. YK toteaa, että vuoteen 2050 pitää 70 prosentilla kasvattaa elintarviketuotantoa. Elintarviketuotantoa pidetäänkin YMPn tärkeimpänä arvona Euroopan kansalaisille. Tässä ei mitenkään ajateltu tätä budjetin tasoa, puhuttiin siitä, että, että YMP tarvitsee paljon enemmän tukea kuin mitä ajateltiin. No sitten kolmas asia, joka vielä otettiin se, että kilpailukyky ja innovaatiot pysyvät korkealla tasolla. Nämähän ovat tärkeitä asioita, jotta elintarviketuotannosta voidaan huolehtia myöskin tulevaisuudessa. Totta kai elintarvikekysyntä on kasvanut, raaka-aineet ovat pienentyneet, me tarvitsemme stimuloivan EU-politiikan, joka voi myöskin vähemmillä raaka-aineilla tuottamaan paremmin ja enemmän kestävällä tasolla. Ja ehkä me voimme sitten pysyä tässä eh, maailman eh, tasolla kärjessä. kansallisena viljelijöiden järjestönä me olemme myöskin allekirjoittaneet sopimuksen liittyen kestävän kehitykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme säästämään 2 prosenttia energiaa per vuosi, pyrimme vähentämään 30 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä ja myöskin kestäviä e, kestävää energiaa tulisi käyttää 20 prosenttia enemmän me olemme tässäkin kärjessä ja me toimimme näin kestävän yhteiskunnan kannalla. No totta kai elintarviketuotanto ei kaikkialle ole yhtä helppoa. Jotta nämä alueet pysyvät elinkelpoisina, me tarvitsemme täydentävää politiikkaa ja rahoitusta. Haluan sanoa myöskin jotain markkinoiden hallinnosta, koska kun puhutaan eri maatalousmuodoista. Tässä tarvitaan myöskin vakat markkinat, jotta monimuotoisuudesta voidaan pitää kiinni. Ajattelen tässä esimerkiksi erilaisia viljelymuotoja Ja Ja jos tuotantorajoitusta ei tässä käytetä, niin tilanne ei No, Meillä on kehitteillä myöskin uusi väline, jonka tarkoituksena on pitää viljamarkkinat vakaina vuoden 2020 jälkeen. Aivan lyhyesti. Me tulemme myöskin esittämään vaikutusten arvioinnin ja toivomme tietysti myöskin Euroopan parlamentin tukea tällaiselle markkinoiden hallinnoinnille. No sitten eräs tärkeä asia on myöskin elintarviketuottajien ja supermarkettien suhde. Me tarvitsemme tässä GMO-sääntelyn muutosta. Jos tehdään enemmän yhteistyötä eri ketjujen välillä, tilanne parantuisi myöskin tuottajien kannalta. Euroopan kilpailuoikeutta täytyy tässä sopeuttaa. Elintarviketuottajat tarvitsevat saman position kuin supermarketit. Ja jos nämä supermarketit ovat tässä määräävässä asemassa, niin se tarkoittaa siis sitä, että tässä ei tarvitsisi odottaa kovinkaan kauaa sitä, että komissio hyväksyy kaiken. Kun ajatellaan esimerkiksi eurooppalaisia kilpailusääntöjä, ne täytyy sopeuttaa siten, että tuottajat ja supermarketit voivat tehdä sopimuksia, jotta tuotantoa voidaan tehdä kestävältä tasolta. Vielä viimeinen vetoomus Euroopan poliitikoille. Pitäkää huoli siitä, että eurooppalainen maatalouspolitiikka pysyy yhteisöllisenä. Älkää hyväksykö nationalisointia. Tarkoituksena on yhteisesti Euroopassa tarjota elintarvikkeita maailmalle, jotka ovat erittäin laadukkaita. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että tästä voidaan pitää kiinni, koska jos näin ei ole, niin esimerkiksi biologinen monomuotoisuus ja yhteisöllisyys kärsii siitä. Meidän täytyy pitää tästä politiikasta kiinni yhdessä ja todellakin toivomme teidän tukea tässä, jotta tästä voidaan pitää kiinni. Kiitos. Grazie Albert. Voi contare su... Kiitos Albert. Kyllä, sinä meiltä tukea saat ja menemme juuri tähän suuntaan. No niin, nyt olemme päässeet ensimmäisen kierroksen loppuun ja voimme aloittaa ensimmäisen keskustelun. Ja ensin antaisin puheenvuoron ryhmien koordinaattoreille, koordinaattoreille ja sen jälkeen sitten kaikille niille, jotka ovat täällä puhujalistalla. Ja tämän lyhyen keskustelun jälkeen muistutan vielä, että meillä on toinen keskustelupaneeli, ensin esityksen sitten keskustelu. Ensin siis SD-ryhmän ryhmän puheenjohtaja Kapula Santos. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä alustavasta mietinnöstä. Työ on ollut todella hyödyllistä ja tiedän, että tämän eteen on tehty hyvin paljon töitä. Ja tämä on asiakirja, jota voimme käyttää nyt tässä keskustelun alkuvaiheessa. Haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita heidän puheestaan ja toivottaa lämpimästi tervetulleeksi erityisesti entiset kollegamme. On mukava nähdä heitä täällä. Hyvät parlamentin jäsenet ja muut osallistujat, kaikki tiedämme, että tämä nykyhetki on täynnä vaikeuksia sekä Euroopassa että maailmassa. Talous ja yhteiskunta käyvät läpi vaikeita hetkiä ja juuri näistä vaikeista hetkistä syntyy myös suuria mahdollisuuksia. Meillä on nyt suuri mahdollisuus eli lähteä uudistamaan maatalouspolitiikkaa. Tämä on yksi menestyksekkäimmistä politiikan aloista EU:ssa, mutta sitä pitää nyt mukauttaa nykyhetkeen, tähän erityisen vaikean hetkeen. Nyt yritetään rajoittaa EUn yhteisön budjettia, sitä ei missään nimessä haluta lisätä, ja edunsaajia on viimeisen laajentumisen jälkeen hyvin paljon. Ja maanviljelijöitä on nyt tuplasti, kun taas varat vähenevät. Joten vastuu on nyt hyvin suurta ja tarvitaan paljon mielikuvitusta kaikilta. Toivottavasti hallitukset, parlamentit ja komissio pystyvät vastaamaan tähän valtaisaan haasteeseen, mutta puheenjohtaja, olen optimistinen, koska näen, että monista perustavanlaatuisista kysymyksistä ollaan samoilla linjoilla. Esimerkiksi on laaja poliittinen tuki sille, että pidetään kiinni yhteisestä maatalouspolitiikasta ja jo pelkästään kaltainen konsensus estää kaiken uudelleen kansallistamisen. Yhteisrahoitus on kaikkein perversein äh, kustannuskeino, varsinkin jos se halutaan uudelleen, nation, uudelleen kansallistaa, ja tämä varsinkin tässä nykyisessä budjettivaiheessa ja tilanteessa, jossa monet jäsenvaltiot ovat. Minkälaista YMPtä sitten haluamme? Haluamme, että se on tasa-arvoisempaa, oikeampaa ja legitiimimpää yhteiskunnassamme. Eli tarvitsemme tällaista uutta arkkitehtuuria. Meidän täytyy uskaltaa. Ja puhutaan aina niistä, jotka puolustavat ensimmäistä pilaria, toiset taas puoltavat toista pilaria, mutta tämän kaltainen sota ja vastakkainasettelu täytyy lopettaa, koska ei tätä dikotomiaa ole mitään järkeä jatkaa. Ensimmäisen pilarin tukien täytyy olla aivan yhtä legitiimejä kuin toisen pilarin, joten mielestäni nämä tuet täytyy samoin kriteerein yhdistää. Tämä on hyvin tärkeää maksujärjestelmän takaamiseksi tuottajille. Ja kollega Lyon puhuikin tästä. Toivottavasti tähän saadaan mukaan myös meidän sosialistien tuki ja panos. Ja toisaalta olen optimisti myös siksi, että kaikki puoltavat markkinoiden sääntelyjärjestelmää. Me olemme kaikki tästä yhtä mieltä. Ja mitkä sitten ovat parhaat mahdolliset välineet tai välinekokonaisuudet, joita voidaan pitää kiinni tästä korkeasta laadun tasosta ja suojella volatiliteetin aikana tuottajia. No, kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy tukea maataloustuotantoa, eri alueita ja tarvitaan juuri maaseutualueisiin kohdistuvia investointeja, erilaisia kollektiivisia kastelujärjestelmiä. Tarvitsemme uudenlaisen mallin. Ja siksi haluaisin kysyä kollega Lionilta, eikö voitaisi hylätä nämä vanhat mallit, jotka eivät muuta tee kuin tuovat ristiriitaisuuksia tähän meidän keskustelumme. Sosiaalidemokraattinen ryhmä on valmis tukemaan tätä välttämätöntä laajaa konsensusta, koska ei parlamentti voi lähteä neuvoston kanssa neuvottelemaan, mikäli se on jakautunut. Parlamentin täytyy olla voimakkaan johdonmukainen ja johdonmukaisuus antaa meille neuvotteluvoimaa neuvostoon nähden. Ja tähän tarvitaan tietenkin hyvin laaja konsensus keskuudessamme. Ja puheenjohtaja sosiaalidemokraatit ovat valmiita tehostamaan tätä konsensusta ja parantamaan parlamentin neuvotteluvoimaa neuvostoon nähden. Kiitos. Tämä on juuri oikeanlaista henkeä. Nyt äh, Michel EPPstä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi joudun pyytämään anteeksi äh, henkilön puolesta, joka ei voinut olla täällä tänään iltapäivällä. Nous euh, Mitä ryhmää me tulee, olemme vakuuttuneita siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka, joka on jonkunnäköinen valtti koko eurooppalaisessa rakenteessa. Se on menestyksensä uhri nykyään, se on syytä toistaa. Ja se on sellainen, joka tu- varmistaa meidän omavaraisuutemme, mitä elintarviketuotantoon tulee Euroopassa. Ensimmäinen kysymys, joka on, mitä tulee julkiseen mielipiteeseen tehtävä, jos halutaan perustella julkista tukea, niin se on sellainen standardi, joka ei ole eurooppalainen standardi, jolla on ylimääräinen tuotantokustannus, joka merkitsee ylimääräisiä tuotantokustannuksia, siis siitä on päästävä eroon, jos katsotaan muuta maailmaa. Ja kysymys, josta pitäisi keskustella vielä, on, että maantaloudessa pitäisi käytänteissään integroida ympäristö, otettava huomioon täysin kaikki ympäristönäkökohdat. Kuitenkin sen on saatava jatkossakin julkista tukea silloin, kun on kysymys siitä, miten otetaan huomioon erilaiset ympäristövaatimukset, jotka asettavat meidät tällaiseen epälojaaliseen kilpailutilanteeseen, jos verrataan muuhun maailmaan. Ja Euroopassa meillä on traditioperinne, maa, maaseutuperinne, siis maanviljely ja maatalous on erittäin olennainen myös mitä tulee maaseudun kehitykseen. Siis nämä kolme kohtaa mielestäni julkisen mielipiteen edessä puolustavat sitä, että meillä on hyvin vahvaa julkista politiikkaa. Ei vaikuta epänormaalilta kuitenkaan, että se, mitä me eurooppalaisesta budjetista saamme, olisi, että sitä kritisoitaisiin. Siis aina silloin, kun ollaan jossain julkisessa talousarviossa ykköstilalla, silloin kun puhutaan kuluista, no jos ajatellaan meidän maaseutuyhteisöjämme ja muuta tällaista mielestäni, niin ei pidä liian vakavasti suhtautua tähän kritiikkiin. Mitä tulee markkinoiden sääntelyyn sitten jo kymmenen vuoden ajan on ollut sellainen ajatusvirta, joka on mennyt sääntelyn poistamiseen suuntaan. 2007-2008 se osoitti rajansa silloin, kun puhuttiin maatalous- ja elintarviketuotteista ja 2009 silloin, kun puhuttiin tiettyjen maataloustuotteiden ja ennen kaikkea maidon hinnasta meidän on uudelleen yritettävä saada uudet työvälineet ja meidän on saatava kaikki maanviljelijät myöntämään, no, vanhan Euroopan maanviljelijöille, että ne työkalut, joita olemme voineet hyödyntää vuosien aikana, eivät enää ole 27 Euroopassa käytettävissä, koska tässä ei ole enää kysymys sellaisista mittasuhteista, jotka sopivat kuuden tai yhdeksän Eurooppaan. Haluaisimme kuitenkin puhua näiden sääntelyvälineiden puolesta ja haluaisin esittää kysymyksen, mikä hyvä ajatus teillä on? Onko teillä hyviä ajatuksia siitä, millä tav- mitä välineitä voitaisiin käyttää näiden markkinoiden sääntelyyn? Eh, Kiitoksia Michelle. Seuraavaksi James, James Giggleson. Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa tänään 17.3. St. Patrick's Dayn aikana, niin haluaisin toivottaa teille oikein hyvää Pyhän Patrikin päivää. Pyhän Patrikin päivänä me sanomme, sanomme hei hei talvelle ja toivotamme kevään ja kesän tervetulleeksi, joten toivottavasti tänään teemme hyvää työtä ja se vaikuttaa sitten tulevaisuuteen. Tämä on matka, joka varmastikin kestää pari-kolme vuotta ennen kuin saamme sen päätökseen. Ja koska meillä on tämä yhteispäätösmenettely, meidän täytyy katsoa, että millainen tämä tilanne on ja tuleeko tästä enemmän hyvää kuin pahaa, mutta kuitenkin tässä jatketaan eteenpäin. Mielestäni prioriteetti numero yksi on budjetti ja minun täytyy sanoa, että olen erittäin huolissani siitä, että aina kun kuulen niitä ihmisiä, jotka sanovat, että YMP ö, saa vähemmän koko EUn budjetista, varsinkin kun jäsenvaltioita on nyt 27 eikä 15, tätä pitäisi valvoa enemmän ja mielestäni meidän pitää olla varovaisia siinä, miten etenemme ja budjetti täytyy myöskin mukauttaa siihen voisin ottaa tässä mukaan asian, josta George puhui, kun hän puhui, että YMPn tulevaisuuden täytyy olla uusille jäsenvaltioille ja vanhoille jäsenvaltioille yhtäläinen, reilu. No mitä me nyt haluamme saavuttaa? Minä uskon, että kestävä, oikeudenmukainen maatalous, jota tässä tarvitaan, on mahdollinen. Meidän täytyy myöskin vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tästäkin olemme kuulleet tänään. Meidän täytyy käyttää näitä uusia haasteita eduksemme. Meidän täytyy kehittää niitä, muokata niitä sen mukaisesti, mitä niitä tulevaisuudessa tarvitaan. Tää, maksut ovat tärkeitä nyt useille maanviljelyperheille no mikä nyt sitten tulevaisuus on, niin se on edelleen keskustelun aiheena näiden seuraavien kuukausien aikana, mutta haluaisin painottaa, että täytyy käyttää aikaa näille muutoksille. Viljelijöiden täytyy voida mukautua. He tarvitsevat siihen aikaa, joten tämä komission pehmeä laskeutuminen meijerisektorille on asia, jota täytyisi, joka täytyisi muistaa, ja varmastikin muistamme, mitä se aiheutti. Haaste on myöskin se, että me voimme ottaa mukaan uusia teknologioita, jotka hyödyttävät meitä. Emme voi sanoa ei, kun toiset tulevat meidän markkinoillemme ja korvaavat, korvaavat sitten meidän tuotteemme omilla tuotteillaan. Euroopan viljelijät haluavat tuottaa hyvää ruokaa, mutta he eivät halua, että byrokratia kaataa heidät. Ja totuushan tässä on se, että täällä Brysselissä ja kansallisissa pääkaupungeissa, aina kun tällainen uusi direktiivi tulee, aina kun se täytäntöön pannaan, byrokratia lisääntyy myöskin heille. Ja tämä minun mielestäni on yksi suurimmista virheistä ja meidän täytyy siirtyä tästä pois. Meillä on nyt mahdollisuus miettiä, että mitä me haluamme ja haluammeko jatkaa näin. George kysyi tätä myöskin mietinnössään. Tarvitsemmeko ykkös- ja kakkospilaria? Onko modulaatio osa tätä? Meidän täytyy ottaa nämä asiat keskusteltaviksi jos emme keskustele tästä asiasta täällä, niin kuka sitten? Meidän täytyy ottaa nämä asiat esille, viedä niitä eteenpäin, koska Fischler otti modulaation kakkospilarin mukaan rahoituksen, joka tarkoituksena oli tukea maaseutua. Ja tämä oli heikkoutena tässä. Ja haluaisin nyt päästä tässä loppuun, puheenjohtaja. Varmastikin olette tyytyväisiä, jos lopetan pian. Yksi asia vielä kuitenkin, ja tämä liittyy yhteisrahoitukseen. Jos yhtys, yhteisrahoitus ei ole Euroopan unionin alueella pakollinen, niin uskon, että tässä tämä Y kirjain poistuu YMPstä ja politiikka muuttuu siitä, millainen se on ollut viimeisen 20 vuoden aikana, kun minä olen ollut täällä. Meidän täytyy kysyä itseltämme, että onko meillä riittävästi työkaluja pakissa. Vastaus on ei. Meidän täytyy saada uusia työkaluja. Meidän täytyy havaita, että näin on tehtävä. Me emme saa olla pessimistisiä ja istua täällä, kun puhutaan YMPn tulevaisuudesta, viljelijöiden tulevaisuudesta – meidän täytyy saada aikaan luottamusta ma- maaseudulle, koska nämä ovat ne ihmiset, jotka tuottavat meille elintarvikkeita. He ovat sellaisia ihmisiä, jotka vaikuttavat hyvin suurelta osin siihen, mitä me tarvitsemme esimerkiksi ilmastonmuutoskysymyksissä ja kaikessa muussakin. Kiitoksia. Kiitokset James. Nyt annan puheenvuoron George Lyonille liberaaliryhmän edustajana, en niinkään esittelijänä. Chance to sum up at the end of this. Lyhyesti, koska minulla on mahdollisuus sitten tehdä jonkunnäköinen pitää loppupuheenvuoro. Ensiksi mitä tulee talouskriisiin ja ilmastonmuutoksiin, niin ne ovat tällaisia avaintekijöitä, kuten sanottiin. Ja se todellisuus on pidettävä mielessämme ja katsottava eteenpäin. Mitä muihin puhuihin tulee, niin siis kaikki ovat sitoutuneet yhteiseen politiikkaan. Siis ei ole kysymys siitä, että tämä politiikka kansallistettaisiin jälleen. Ja meidän on tätä tosiaan tuettava. Ja sitten vakauden ja ennakoitavuuden varmistaminen. Siis Sanottiin, että ei pelätä muutosta, mutta antakaa meille kuitenkin aikaa sopeutua, jos muutoksia tapahtuu, eli vakaus ja, ja ennakoitavuus. Ja sitten on myös sanottu, että halutaan on otettava huomioon nuoret maanviljelijät ja taattava heille tulevaisuus. Ja että meillä on sellainen politiikka, joka antaa nuorille mahdollisuuden ryhtyä maanviljelijöiksi. Ja sitten puhutaan siitä, että koko maanviljelyyhteisö on valmis ottamaan vastaan uudet haasteet, ja mielestäni se on aivan tervetullut asia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten vihreiden ryhmän edustaja Martin Hoisling. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, aluksi kiittäisin George Lyonia, mutta myös puheenpitäjä täällä. Täällä puhutaan nyt hyvin tärkeistä asioista ja niistä haluaisin parin puuttua. George Lyon jo viimeksi, viimeksi esitellessään mietintöä sanoi, että tarvitsemme vihreän YMPn. Me vihreät todella tuemme tätä täydeltä laidalta. Eli tiettyjä YMPn kohtia täytyy muuttaa vihreämmiksi. Ja sitten olen tyytyväinen siihen, että kuulin täällä useammasta suusta, että Euroopan parlamenttiin luotetaan enemmän kuin neuvostoon. No, tämä näkyy sitten loppukeskusteluissa, kuinka on. Mutta meidän täytyy käydä hyvin laajaa keskustelua, ei ainoastaan täällä parlamentissa, vaan meidän täytyy keskustella myös ulkopuolella monen tahojen kanssa. Meidän täytyy täyttää tämä maatalousmalli jälleen elämällä meidän täytyy asettaa tähän myös omia tavoitteitamme. Ja on valitettavaa, kuten täällä sanottiin, että 2020-strategia jättää maatalouden hyvin marginaalisen rooliin. Ja tähän meidän täytyy puuttua, koska eurooppalainen maatalouspolitiikka on hyvin keskeisellä sijalla ja tätä myös tarvitaan Euroopassa. Ja tästä varmasti olemme valiokunnassa yhtä mieltä. Kaikki kuitenkaan ei tähän mennessä ole ollut maatalouspolitiikassa hyvää, vaan kritiikkiäkin täytyy ilmaista, esimerkiksi siitä, kuinka rahoitusta on jaettu. Myös Euroopan unionissa tilanne on ollut epätasapainoinen sekä jäsenvaltioiden välillä että maatalouden sisällä. Ja tästä täytyy todella keskustella, eli mihin varat todella päätyvät, kuka niistä hyötyy ja kuinka reilulla perusteella näitä varoja jaetaan. Ja kaikki korostivat myös sitä, että yhteisessä maatalouspolitiikassa ei olla onnistuttu mukauttamaan tulotasoa ja yleiseen kasvuun liittyvää hyötyä maatalouteen. Ja tähän mainittiin myös syy, eli sanottiin, että tarvitaan uudenlaisia markkinasääntöjä ja uudenlaista järjestelmää, koska sen välillä, mitä tuottajat saavat tuotteistaan ja mitä kuluttajat joutuvat maksamaan näistä tuotteista, välinen kuilu kasvaa kasvamista. Ja tähän meidän täytyy todella puuttua. Ja se, mitä viakampi siinä totesi, on myös tärkeää, koska me kannamme myös maailmanlaajuista vastuuta. Olemme aina ilmaisseet kritiikkiä sitä kohtaan, että jos vientituet johtavat markkinoiden vääristymiseen, se ei ole oikein. Ja tämä on käynyt selvästi esiin. Tästä täytyisi päästä siis eroon. Eli kysymys siitä, miten elintarvikkeita järkevällä tavalla tuotetaan tulevaisuudessa, niin tässä täytyy muistaa, että myös kolmannen maailman pienet tuottajat, niin heillä täytyy olla varma asema. Ja sitten tulevan politiikan osana täytyy olla myös ilmastonsuojelu ja bio- diversiteetti. Tätä ei voida jättää mitenkään toisen pilarin sivuroolin, vaan sen täytyy olla selkeä tavoite myös tulevaisuudessa. Sitten rahoituskehyksestä otan siihen kantaa tai otamme siihen kantaa ehkä sitten, kun sisäisesti on sovittu myös tavoitteista. Keskustelua tästä tulee olemaan, mutta tavoitteista riippumatta meidän täytyy määritellä se, mitä tarvitsemme ymp -hän. Emmekä saa unohtaa myöskään sitä, että maatalouspolitiikka on myös maaseudun politiikkaa. Niin, ja tähän tarvitaan tukea. En usko, että YMP saa aina julkisuudessa niin laajaa kritiikkiä kuin täällä kuvitellaan, vaan se saa usein tukea ja myös maatalous maaseutualueen toimintana osaltaan myös. Keskustelusta tulee nyt pitkät ja parlamentti tulee käyttämään tämän tilaisuuden hyvin intensiivisesti ja kuten sanoin, meidän täytyy keskustella hyvin laajasti, ei ainoastaan täällä parlamentissa, vaan myös muiden tahojen kanssa, jotta päästään hyvään tulokseen. Martin. Kiitoksia Martin. Ja vielä viimeinen puheenvuoro Guen edustajalle Le Jarikille. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää kaikkia puheenvuoron pitäjiä, pitäneitä ja esittelijä. Haluaisin yksinkertaisesti sanoa tämän. Me puhumme täällä hyvin yleisluonteisesti, puhumme tavoit- yhteisistä tavoitteista, yleisistä yhteisistä tavoitteista, jotka ovat aivan oikeita. Mutta olisi varmaan välttämätöntä tosiaan mennä syvällisemmin tiettyihin kysymyksiin. Muussa tapauksessa meidän yleistavoitteillamme ei ole minkäänlaista mahdollisuutta toteutua. Ensiksi sanotaan, että YMP on täyttänyt kaikki tehtävänsä. Okei, okay. jos ajatellaan makrotaloudellisesti, ja ajatellaan elintarviketuotannon omavaraisuutta. Jos ajatellaan keskiverto maanviljelijää Euroopassa, niin heidän tilanteensa on dramaattinen ja se unohdetaan usein sanoa, koska nykyään on kysymys esimerkiksi huomattavasta tulojen laskemisesta, sehän on täällä sanottu, mutta vaikutus on se, että ihmiset ovat velkautuneet, menneet vararikkoon ja niin edelleen. Ja joutuvat lopettamaan maanviljelyn. Ja Ranskassa on sellaisia tapauksia, joissa maanviljelijät, eikä pelkästään ole kysymys pienistä maanviljelijöistä, ovat joutuneet toimeentulotukeen turvautumaan. Se on mielestäni nöyryyttävää heille. Ja en ole siis sellaisista tavoitteista yhtä mieltä, että sanotaan, tai siitä, että sanotaan, että YMP on täyttänyt kaikki tavoitteensa. Se ei pidä kyllä paikkaansa. Toiseksi mielestäni olisi keskusteltava siitä, sellaisesta maanviljelystä, jota me tarvitsemme. Eli tehokkaasta maataloudesta, sosiaalisesti tehokkaasta ja taloudellisesti tehokkaasta maataloudesta. Ja on tietysti ero siinä, että halutaan sellaista maataloutta, joka perustuu maanviljelijöihin ja sitten toisaalta teollisen maan talouden välillä, siis jos puhutaan kilpailusta, hintojen alenemisesta ja niin edelleen, koska poliittisia päätöksiä on tehty. Ei tässä ole pyhähenki tekemisissä, vaan on kysymys politiikasta, on minimihinta, sääntely poistettu ja samalla on lisätty tuotantoa ja siitä on ollut huomattavan nurikurisia vaikutuksia. Ja tämä kaikki kuitenkin on vastoin ympäristön suojeluperiaatteita. Niin kauan kuin tehdään tai toimitaan siten kuin nykyään, eli tuodaan alhaisella hinnalla kolmansista maista maatalous- ja elintarviketuotteita ja samalla estetään heitä itse ravitsemasta itseään ja maat asetetaan kilpailemaan keskenään. Tässä tilanne vinoutuu siten, että maanviljelijät täällä häviävät eikä millään tavalla tässä ratkaista ympäristökysymystä siis on kysymys, kun puhutaan uudesta suosituusmuusjärjestelmän keksimisestä, joka olisi samalla vastaisi solidaarista yhteistyötä, niin se mielestäni on tärkeä asia kysymys esittää. Samalla on myös tukien jakamisesta, jaosta kysymys, siis täytyy olla tietty tukiehdollisuus, jotta voitaisiin tällä tavalla suosia yhteiskunnallista ja ympäristökehitystä. Toisaalta koskaan ei esitetä kysymystä meidän sisäisistä eurooppalaista suhteistamme. Me elämme sellaisessa järjestelmässä, jossa Euroopan maanviljelijät laitetaan kilpailemaan keskenään. Miksi ei päätetä esimerkiksi silloin, kun on kysymys hedelmä- ja vihannestuotteista, että maiden sisällä tehtäisi jonkunnäköinen koskaan, siis ei ole kysymys maanviljelijöistä, jotka taistelisivat keskenään, vaan kauppiaat. Siis kaikki tämä menee vastoin Euro- solidaarisen Euroopan periaatetta. Mutta vastaa kuitenkin kilpailuperiaatteita, joten mielestäni tämä vinottaa tiettyjä asioita. Me puhumme itse omavaraisuudesta. On olemassa sellaisia tuotannon aloja joissakin maissa, joissa ei enää omavaraisuutta ole. Esimerkiksi mitä tulee naudanlihaan, lampaanlihaan. Emme enää ole omavaraisia, vaan pidämme parempana sitä, että tuo, tuomme korvaavia tuotteita, esimerkiksi lampaanlihaa muista maista ja sitten voidaan kysyä vielä, että miksi Euroopan unioni ei ottaisi käyttöön, tällä, käyttöön tällaista proteiinisuunnitelmaa sen sijaan, että proteiineja tuotetaan, tuodaan Eurooppaan, kuten teemme. Ja ennen kaikkea sellaisia, jotka ovat OGM-proteiineja, eli GMO-proteiineja. Siis se ajatus siitä, että maanviljelijällä on tällainen yleisjulkishyödyllinen missiotehtävä. Ja kun puhutaan julkishyödykkeistä, niin niitähän pitää... Siis tässä on kysymys julkishyödykkeistä, mutta mitä näihin tähän tilanteeseen tulee, niin vastaako tämä neuvotteluja, joita käydään VTOssa, jossa pidetään maatalousraaka-aineita kauppa tuotteina eikä suinkaan julkishyödykkeinä kaikki ne niiden seuraamuksine, joita tästä seuraa. Mitä Viekampesinan tulee, niin minä tuen sellaista yhteistä politiikkaa, joka on sekä maatalous, elintarvike että ympäristöpolitiikkaa. Kiitos. Grazie, molto bene. Kiitoksia paljon. Nyt ennen kuin jatkamme puheenvuoropyyntöjen osalta niin annan puheenvuoron talous- ja sosiaalikomitean puhe- edustajalle, joka on lausunnon valmistelija TSKssa juuri tästä samasta aiheesta. Olkaa hyvä. Ja, president, herzlichen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että talous- ja sosiaalikomiteana saamme täällä puheenvuoron. Kiitämme siitä ja olemme iloisia, että parlamentti myöskin tässä on saanut uusia ratkaisevia oikeuksia, koska keskusteluhan tässä myöskin osoittaa, miten tärkeää on, että puolueet ja kansalaisten edustajat ovat vahvemmin mukana maataloudessa ja TSKssa. Me huomenna siis tulemme tämän lausunnon hyväksymään täysistunnossa, niin haluamme vaikuttaa tähän asiaan. No mitä nyt olemme havainneet viime kuukausien aikana on se, että aika harvoin on puhuttu siitä, että mitä maatalouspolitiikan on tarkoitus saavuttaa. Eli puhuttiin liikaa välineistä ja siitä, että miten rahat jaetaan. Mielestäni oli hyvä, että tänään te olette pohtineet näitä tavoitteita. On puhuttu uusista haasteista, ilmastonsuojelusta. Minäkin painotan sitä, että biologinen monimuotoisuus on asia, joka täytyy ottaa esille, koska ja myöskin vaikuttaa siihen, että biodiversiteetti voi joko hyvin tai ei. Eurooppalaista maatalousmallista on puhuttu. Me tsk toteamme, että eurooppalainen maatalousmalli on sellainen, että sen täytyy olla johtavassa asemassa maatalouden kohdalla. Mutta myöskin erot, jotka liittyvät nyt maatalousmallin toteamiseen tai maatalouden monimuotoisuuteen, tämä, nämä erot kasvavat. Eurooppalainen maatalousmalli on uhattuna, uhattuna siltä paineelta, joka kohdistuu viljelijöihin esimerkiksi markkinoiden suunnalta. Myöskin yritysten täytyy koko ajan erikoistua, rationalisoida, alueellista keskittymistä. Meillä on, ajatelkaapa esimerkiksi tässä näitä reuna-alueita, rannikkoseutuja, keskittymistä yhtäältä, mutta toisaalta sitten tietyt alueet sieltä ihmisiä lähtee. Ja tämä tarkoittaa meille, että eurooppalainen maatalousmalli tämänhetkisten ehtojen pohjalta on uhattuna ja toivomme painokkaasti, että toteutatte sellaista politiikkaa, joka puoltaa tätä eurooppalaista maatalousmallia. Me toteamme, että eurooppalainen maatalousmalli ei sitä ei voida saada maailmanmarkkinaehtojen ja hintojen pohjalta. Ja jos nyt sanotaan, että me haluamme puolustaa kyseistä mallia, kaikki maatalouspoliittiset välineet täytyy ottaa käyttöön, jotta voidaan saada aikaan koherenttia politiikkaa. Ja tässähän jo usein tänään on puhuttu sääntelyn purkamisen seurauksista me sanomme tässä lausunnossa, herra puheenjohtajana, että markkinoiden vakauttaminen on Lissabonin sopimusten jälkeen astuneet voimaan ja markkinoiden vakauttaminen on yksi tavoitteista. Mutta nämä välineet, joita vakauttamiseen tarvitaan, niitä on vähennetty viimeisten vuosikymmenien aikana – puhutaan hyvin paljon hinnoista, mutta kysytään, että, kysymme, että missä nämä välineet ovat. Ja todellakin pyytäisin, että tästä käytäisiin keskustelua. Joitakin kysymyksiä tuli, että mitä nämä välineet voisivat olla, ja me mielellämme jatkamme tätä vuoropuhelua kanssamme, kanssanne. Haluan tässä puhua nyt lyhyesti. Maatalouspolitiikka on enemmän kuin se, että rahaa jaetaan, vaan tässä on hyvin paljon muitakin välineitä. Raha on ainoastaan yksi ja tietysti nämä tukijärjestelmät ovat asia, joista me olemme puhuneet. Me sanomme kyllä suorille tuille tulevaisuudessa, se on täysin oikein, mutta järjestelmä täytyy olla uusi. Suoria tukia ei voida enää perustella historiallisilla päätöksillä 72-92, vaan näiden suorien tukien legitimiteetti täytyy löytyä maatalouden tuotannosta yhteiskunnallisesta työstä, jota siellä myöskin tehdään. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että nämä täytyy yhdistää nämä tuet. Eihän tässä nyt voida tätä rahaa jakaa ikään kuin taivalta käsin, vaan nämä liittyvät matalostuotantoon. Ja tähän liittyy myöskin muita, esimerkiksi maiseman hoito ja näin poispäin. Tämä myöskin tarkoittaa sitä, että meidän täytyy jakaa uudestaan valtioiden välillä, alueiden välillä. Tästä ei tule helppoa, koska tässä täytyy pohtia, että miten se tulisi toteuttaa. Kaksi asiaa vielä lopuksi. Mielestämme ei, ei ole mitään syytä saada aikaan yhteistä eurooppalaista alakohtaista tukea, koska on täysin e, eri asia, kun puhutaan esimerkiksi peltoviljelystä, meiritaloudesta, joten tästä syystä me te, olemme tätä mieltä. Me haluamme myöskin yhdenmukaisen järjestelmän. Ne, mitkä nyt ovat ykkös- ja kakkospilarina, eivät saa johtaa ristiriitaisuuksiin, vaan tämän täytyy olla sopiva eurooppalaiselle maatalousmalle. Me tarvitsemme myöskin investointeja investointiapua, jotka myöskin vaikuttavat siihen, että eurooppalainen maatalousmalli saa tukea. Ja tässä nyt varmastikin kaikki. Kiitoksia oikein paljon ja olemme erittäin iloisia tästä prosessista, joka tässä nyt on alkanut ja toivomme, että voimme olla siinä mukana myöskin jatkossa. Kiitos. Grazie. Grazie Comitato Economico Sociale. Kiitoksia talous- ja sosiaalikomitea. Nyt viiteen asti tai viittailu viiteen. Meillä on seuraavat puheenvuorot. Stamkos ensimmäisenä ja sitten asiantuntijapuhet sen jälkeen. Kiitoksia. Haluaisin kiittää henkilökohtaisesti tämän julkisen kuulemistilaisuuden järjestämisestä ja kiittää myös esityksen pitäjä, koska kuulemme paljon erilaista sisältöä. Täällä tilannetta analysoitiin taloudelliselta kannalta, mutta eri järjestöjen edustajat toivat esiin myös erilaisia näkemyksiä Keski-Euroopasta, Etelä-Euroopasta tai yhdistyneestä kuningaskuunnasta. Käsittelemme nyt siis YMPtä vuoden 2013 jälkeen jo aikaisemmassa kokouksessa olen tuonut mielipiteeni tästä asiasta esiin, mutta haluaisin tehdä vain pari lyhyttä huomiota. Hyvä puheenjohtaja, komissiolla on lainsäädäntöaloiteoikeus, mutta siellä on myös paljon ammattipätevyyttä ja tietoa. Ja me parlamenttina olemme poliittinen elin, joka on nyt Lissabonin sopimuksen myötä tässäkin asiassa yhteislainsäätäjä. Ja tämä antaa meille toimivallan ja mahdollisuuden todella aktiivisiin toimiin tässä asiassa. Haluaisin kiittää ja onnitella Lionia, meidän esittelijäämme, mutta myös pyytää kaikkia muitakin parlamentin jäseniä vastaamaan tähän kuluttaj- kansalaisten tarpeeseen. Eli meidän täytyy todella pohtia itsekin sitä, miten maatalouspolitiikkaa vuoden 2013 jälkeen muokataan. Eihän tämä tarkoita sitä, että komissio ei tekisi töitään, mutta meillä on nyt mahdollisuus laatia poliittiset peruspuitteet ja erityisesti meillä täällä maatalousvaliokunnassa. Ja Ja tässä myös komission ja toisen lainsäätäjän tästä täytyy pitää kiinni. Meidän täytyy päättää se, minkälaista maatalouspolitiikkaa me todella haluamme. Sitten tulee tämä mallin rahoittaminen, mutta siitä olemme jo oikeastaan päättäneet. Kuten sanoin, ensimmäinen pilari kattaa yhteisen maatalouspolitiikan – Tästä ei keskustella nyt siitä, ollaanko ensimmäistä pilaria purkamassa vai ei. Täällä viitattiin myös maatalouden tulotason ja olen tyytyväinen siihen, että herra Son Leitner toi erilaisia fakta tietoja esiin tai lukuja. Eli että maaseudulla maanviljelijät ansaitsevat keskimäärin paljon vähemmän kuin muut työntekijät. Ja sitten Dantan, hänkin viittasi tuotantoolosuhteisiin, ja tämä on mielestäni tärkeä painopistealue. Ei ole kriteerejä, josta puhutaan, että maailmankaupajärjestön tarvitaan lisää tai vähemmän joustavuutta, vaan vähiten kehittyneissä tilanteissa tilanne on erityinen, mutta meidän täytyy päästä siihen, että tuotantoolosuhteet ovat samanlaiset – emme me voi tuomillemme, siis maahan tuomillemme elintarvikkeille asettaa erilaisia standardeja kuin niille, joita viemme. Sitten täällä puhuttiin protektionismista. Kyseessä on julkishyödyke ja näiden kohdalla pitää antaa myös julkista tukea näiden tuotantoon. Julkishyödykkeet ja riippumattomuus elintarviketuotannossa on se johtoajatus, jota meidän täytyy tässä seurata. Emme voi jättää vain sattuman varaan asioita, vaan meillä on myös tietty kansainvälisen tason rakenne, josta täytyy pitää kiinni. Sitten vielä ehkä lyhyesti sananen toiseksi viimeisenä huomautuksena, niin taloudellisesta tilanteesta. YMPn prosentuaalinen osuus budjetista on varsin suuri, mutta tämä on myös sellainen asia, joka täytyy tuoda oikealla tavalla esiin. Se ei ole kaikkein suurin osuus. Ja sitten VTO, hyvä puheenjohtaja. Minusta tuntuu siltä, että komission uusi edustus, mutta myös me aivan oikein korostamme, kuinka tärkeää meidän oma roolimme on. Ja tässäkin meillä on tietty riski maatalouspolitiikan osalta, koska tietyt toimet meidän politiikassamme voisivat tulla estetyiksi ulkopuolelta, ja tämä meidän täytyy välttää. Ja tämäkin täytyy ottaa esityslistalle meidän keskusteluihin joka päivä, eli emme saa antaa vain sanella, että Dohan takia me haluamme ottaa käyttöön jonkin mallin, joka ei tule meiltä. Grazie, onorevole Stamkos. Kiitoksia, Stamkos. Nyt seuraavaksi varapuheenjohtaja Pacevutski. Eh, Kiitoksia herra Kapula Santos on täysin oikeassa siinä, että me tarvitsemme uuden lähestymistavan, kun puhutaan YMPn uudistamisesta. Ja mitä tulee tähän toiseen lähestymistapaan, mielestäni meidän ei pitäisi käyttää kilpailukyky-sanaa yhtä usein kuin aikaisemmin. Olin viime vuonna Japanissa ja näin siellä, että joka paikassa, missä vain on vapaata tilaa, kasvatetaan riisiä. En tiedä, miten sitä siellä kasvatetaan, mutta se ei ainakaan kasva kilpailukyvyn kautta. Sitä voitaisiin tuoda kymmenen kertaa halvemmalla Kiinasta, naapurimaasta. Tämä maa tietää, miten tärkeä elintarviketurvallisuus on. Ja Japanihan on kovin paljon käynyt läpi menneisyydessä, mutta Euroopalla ei ole tämän kaltaista menneisyyttä, mutta me olemme voineet nähdä kuitenkin eurooppalaisen maanviljelyn vähentymiseen tuotanto on vähentynyt ja tämä on asia, joka ei ole hyvä kilpailukyky eurooppalaisessa maanviljelyssä. Ei, ei pysty mitenkään kilpailemaan esimerkiksi Yhdysvaltain, Yhdysvaltain kanssa – ja tämä pohjautuu eri standardeihin. Herra Candle myöskin mainitsi tämän asian. Minä pidän ö, enemmän sanasta selviäminen kuin kilpailukyky. Eurooppalainen malli yrittää selvitä vaikeista ajoista parempiin aikoihin, niin kuin tässä herra Maat sanoi. Tietysti tässä tarvitaan enemmän elintarvikkeita, se on totta, koska ihmisiä on enemmän ja tarvitaan, eh, siis maataloudesta täytyy pitää kiinni, siitä täytyy huolehtia, koska elintarvikkeista voi tulla myöskin strateginen tuote. Haluaisin kiittää herra Sonlaitneria siitä, että hän puhui näistä yhdenvertaisista maksuista. Tämä ongelma on hyvin selkeä, koska erot ovat valtavat mitä tulee komission ehdottamiin määrin vuoden 2013 jälkeen, niin maat, joilla on jotka saavat enemmän kuin 5 6000 euroa per hehtaari, on myöskin maita, jotka saavat vain 100 euroa, esimerkiksi Puola ja jotkin maat jopa vähemmän, kuten Latvia. Nämä ovat lähinnä uusia jäsenvaltioita. Mutta on totta, että myöskin vanhojen jäsenvaltioiden välillä on eroja. Viljelijät eivät tule hyväksymään tilannetta näissä syrjityissä maissa. Minä tiedän, että puolalaiset viljelijät eivät tällaiseen syrjintään suostu, että tuotannosta ei makseta, vaan ainoastaan äh, viljelyaloista. Miten me saamme kurottaa nämä erot kiinni? Otetaanko niiltä, joilla on enemmän? Voi olla ainoastaan yksi tapa, koska jos otamme niiltä, joilla on enemmän, niin tästä seuraa erittäin suuri konflikti. Kyseessä on siis budjettiongelma YMPlle, mutta myöskin budjettiongelma yleisellä tasolla. Tässä puhuttiin Lissabonin sopimuksesta viime vuonna ja sellaiset olivat erittäin innostuneita. Ja ne, jotka eivät ole innostuneita, olivat optimistisia ja pohdittiin, että miksi nyt sitten sitten tätä ei hyväksytty ensimmäisessä kansanäänestyksessä. No, Puolan presidentti ei halunnut allekirjoittaa. Tässä oli kyse hyvin epämiellyttävästä tilanteesta. No nyt kuitenkin Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Me puhumme uudesta budjetista ja puhuttiin tästä euroegoismista, kenelläkään ei ole riittävästi rahaa maksaa omia osuuksiaan. 70 prosenttia lainsäädännöstä tänä päivänä valmistellaan Euroopan tasolla, mutta Euroopan unionin budjetti on vähemmän kuin yksi prosentti BKTstä. Tässä tämä epäsuhta on erittäin suuri. Ilman suurta EU-budjettia me emme voi ratkaista niitä ongelmia, joita kohtaamme me emme ikinä ratkaise konflikteja, jotka tästä juontuvat. Jos haluamme vahvistaa yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta ja parantaa yrityksen tuottavuutta, niin tämä keskustelu on erittäin tärkeää. On tärkeää saada varoja YMPlle ja myöskin elintarvikkeiden turvallisuus Euroopassa on erittäin tärkeä asia. Anna Parol. Kiitos. Seuraavaksi Jegl, sitten Bove ja sitten toinen paneelikierros. Elisabeth. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Euroopan maatalousmalli ja maatalouspolitiikka on tähän mennessä ainut yhteisöllistetty politiikka. Tämän aluksi haluaisin sanoa. Ja jos haluamme luopua tästä yhteistetystä mallista tai lähteä tästä liikkeelle, niin meillä on ollut tässä malli, joka on toiminut. Ja jos tästä luovumme, tai jos sitä oikein toteutamme, niin silloin meillä on hyvin toimivaa, terveeltä pohjalta toimivaa maataloutta, ja terveet maaperä, ainakin suurimmassa osassa Eurooppaa. Ja tällä alalla te, tätä tehneet ihmiset ovat tehneet hyvää ihmistä. Ja jotta he voivat jatkaa tätä työtään, siksi olemme tänään tänne kokoontuneet, koska emme me ole aiheuttaneet EUn tai maailman talouskriisiä, mutta se vaikuttaa meihin. Ja sanotaan, että EUn budjettimenot ovat liian korkeat. Ja kiitän kaikkia niitä, jotka ovat tehneet selväksi, sen, että tarvitsemme näin korkeita menoja tällä alalla, jotta jatkossakin voidaan vastata näihin kustannuksiin. Sonlaitinen sanoi, että 50 prosenttia maanviljelyn tulosta tulee EUn ulkopuolelta. Jos meillä on 500 miljoonaa ihmistä EUssa ja haluamme jatkossakin antaa heille tuotteita, jotka vastaavat tiettyjä eläinten hoidon ja ympäristön ja terveydellisten normien tasoa. Ja haluamme vastata oikeanlaiseen elintarvikkeiden tuotantoon. Tarvitsemme tätä rahaa ja näitä varoja ja siksi meidän täytyy keskustella näistä haasteista, joita meillä on edessämme. Ja meillä on nyt herra hyvä asiakirjan näiden keskusteluiden pohjana. Ja kiitän kaikkia niitä, jotka tänään korostivat sitä, että tarvitsemme yhteistä maatalouspolitiikkaa, eli uudelleen kansallistamisesta ei puhuttu. Tässä on nyt selkeä ero edellisiin keskusteluihin verrattuna. Eli me tarvitsemme YMPtä ja meidän täytyy taistella yhdessä sen edestä. Meillä on ekologiaa, sosiaalisia standardeja, mutta jos tehokkuutta ja innovaatioita ei maataloudessa jatketa, niin varojakaan ei saada ja tämänkin puolesta meidän täytyy taistella. Kiitoksia. Grazie Elisabeth. Adesso l'onorevole. Kiitoksia. Seuraavaksi José Bouvet. Niin ja sen jälkeen sitten toinen paneeli. Moi aussi je voudrais remercier le, le rapporteur. Voisin myös kiittää herra Lajonia esittelijä ja sanoa, että me olemme kuopissa vasta, mitä tulee tähän uuteen maatalouspolitiikkaan. Kukaan ei aseta kyseenalaiseksi maatalouspolitiikkaa, se on jo sanottu, mutta tärkeää on, kuten korostettiin, että tämä maatalouspolitiikka on legitiimiä kansalaisten silmissä. Hehän ovat maksajia. Siis hehän maksavat tästä verossa veroina, joten sen täytyy olla legitiimiä myös suhteessa Euroopan elintarviketuotantoon. Toinen asia, mitä tulee sitten työpaikkoihin maataloudessa. Siis tässä on 12 miljoonaa 500 000 työpaikkaa, jos sitten otetaan kaikkien jalostusyritysten ihmiset, niin siinä on vielä kysymys 15 000 miljoonasta lisää. Siis tässä on kysymys hyvin tärkeästä työllisyystekijästä. Ja mitä tulee sitten ympäristöjen laatuun, on kysymys siitäkin legitiimisyydestä. Jos halutaan todellista YMP-legitiimisyyttä käännön komission puoleen, silloin täytyy olla avoimuutta, täytyy olla täydellistä avoimuutta tässä maatalouspolitiikassa – on aloittu esimerkiksi jo keskustelu elintarvikeketjusta. Se keskustelu alkoi eilen. Miten on 31-21 prosenttiin menty, jos ajatellaan sitä osuutta, jonka maanviljelijät saavat elintarvikeketjussa. Mitä tulee hintoihin, niin ei ole mitään avoimuutta hintojen suhteen liioin. Jotta voidaan työskennellä, niin komission on vastattava hinta-avoimuudesta. Kolmas taso on tukien jako. Useat ovat jo viitanneetkin niiden eh, epätasaisuuteen, epäoikeudenmukaisuuteen. Tämä on men, tässä on mentävä pidemmälle, koska nykyään puhutaan ensimmäisestä ja toisesta pilarista. Siis silloin, kun puh- nämä tuet eivät vastaa pilareihin, vaan erilaisiin laatikkoihin VTOssa, siniseen, vihreään ja niin edelleen. Siis nykyään tukia jaetaan sellaisella tavalla, että vaikka julkisesti Eurooppa sanoo, että vientituki lopetetaan, niin todellisuus on aivan erilainen, koska tietyt tuet menevät aivan suoraan eri laatikoista siis vientituista menevät se mitä esimerkiksi viljatuotteisiin tulee, niin on syytä tietää, että kahdeksan tai jotain prosenttia, jotka 2006 vietiin, niin mitä notifikaation VTOssa tulee, niin todelliset vientituet eivät olleet kuin 10 prosenttia todellisista vientituista. Siis voidaan sanoa aivan selvästi, että mitä tulee niihin lukuihin, joita VTOlle on annettu – niin viljan vientituet, niin niissä on kysymys 61 prosentin dumppauksista, ja tällaista tilannetta ei voida millään tavalla legitiimisesti puolustaa. Ja tässä on jo sanottu, puhuttukin uusista haasteista, jotka ovat ilmasto, vesi, biologinen monimuotoisuus – komission täytyy antaa tosiaan tai ilmoittaa luvut, jotka koskevat sitä katoa, mikä on biologisessa monimuotoisuudessa tapahtunut. Siis silloin, kun on ollut tällainen maanviljelystapa, joka on esimerkiksi lari, lajirikkautta ja maaperää ja niin edelleen tuhonnut. Siis parlamenttihan haluaa tehdä työtä, mutta se ei voi tehdä, kun jos komissio antaa sille aivan konkreettiset elementit. Kiitos Jose. Nyt sitten siirrymme toiseen paneeliin ja annan puheenvuoron Arlindo Kunjalle. Hän on entinen Euroopan parlamentin jäsen ja tällä hetkellä maailman asiantuntija. Hän puhuu meille YMPn haasteista ja mahdollisista poliittisista vastauksista. Ole hyvä. Kiitos, E permita-me, antes mais, eh, saudar a comissão. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tervehtyä ensin tätä valiokuntaa ja vanhoja ystäviä, joita täällä tapaan. Esityksessäni on viisi kohtaa ja se on hyvin tiivis, mutta aika on kuitenkin varsin vähän käytössä. Ensimmäinen kysymys. Tarvitseeko Eurooppa tällaista kestävää ja voimakasta maatalouspolitiikkaa? Kyllä. Tällaista todella tarvitsemme. Ja sitten tuotantovarmuus, elintarvikkeiden tuotantovarmuus, julkishyödykkeiden varmuus, kaikesta tästä on puhuttu. Mutta maatalouden panos myös taloudellisesti on, erityisesti alueellisesti, hyvin, vaike- hyvin merkittävä. Ja tämä usein unohdetaan, eli tämä sosiaalinen ja alueellinen näkökohta. Onko todella niin, että Eurooppa tarvitsee voimakasta ja kestävää maataloutta? Kyllä, näin on. Voiko Eurooppa taata maataloussektorin kestävyyden. Kyllä, tähän voidaan päästä kilpailukykyisillä keinoilla, hinnan, laadun, tuotteiden moninaisuuden ja tällaisen lisäarvon kautta. Sitten tarvitaan, tarvitaan siis kestävää politiikkaa. Mutta onko tämä välttämätöntä ja riittävää? Riittääkö tällainen jatkuvuus? Ainoastaan jos maailma olisi tasapuolisempi, sellainen, että kaikki kunnioittaisivat kaikkia kilpailusääntöjä jos, ja palkat ja tuotantokustannukset olisivat samankaltaisia, erot eivät olisi näin suuria. Kilpailu on kyllä välttämätöntä maataloudessa, mutta se ei riitä. Ja tarvitaan julkista tukea hyödykkeiden tuottamiseen, jos markkinat eivät tähän pysty. Tämä on siis toinen kysymys. Toinen kysymys kuuluu, miten argumentoidaan sitä, että voimme puolustaa johdonmukaista tämän periaatteen per, mukaista YMPtä. Eli minkälainen rationaalinen, järkiperäinen pohja ja malli tälle haluamallemme politiikalle halu- tarvitaan. Meidän täytyy sanoa, että tarvitaan rakennemuutospolitiikkaa, jotta Euroopan maatalous mukautuisi myös ympäristön kehityksen sekä Euroopan sisällä että sen ulkopuolella. Ja tämäkin on siis välttämätöntä, jotta eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyä voidaan parantaa. Sitten tarvitsemme julkista politiikkaa, jolla kannustetaan näiden hyödykkeiden ja palveluiden tuottamista, joita markkinat eivät pysty kustantamaan. Eli nämä ovat tietynlaisia sosiaalisen edunmukaisia palveluita. Tämä on perustavanlaatuinen argumentti. Ja samoin se tosiasia, että meidän täytyy vakauttaa markkinoidemme tuotanto varmuus. Me tarvitsemme siis julkista politiikkaa Euroopassa. Ja jos emme onnistu liittämään yhteistä maatalouspolitiikkaa tähän segmenttiin, niin silloin meillä on entistä vähemmän mahdollisuuksia luoda kaikkialle Euroopan unionin työpaikkoja. Ja ennen kaikkea lisäisimme massamuuttoa kaupunkeihin päin. Tästäkin mietinnössä puhutaan. Mitä sitten tapahtuu? No ehkä säästämme varoja maataloudessa, mutta tämä raha käytetään sitten siihen, että tuetaan kaupunkiväestöä mm, ja sellaista väestöä, joka kaupungissa jää ilman työpaikkoja tässä globalisoituvassa maailmassa. Ja sitten kolmas kysymykseni kuuluu, ottaako YMP huomioon erilaiset maatalouden ja yhteiskunnan ongelmat? No, itse sanoisin, että ei. Ja varmasti monet ovat kanssani yhtä mieltä. YMP on kehittynyt hyvin mielenkiintoisella tavalla. Se ei ole mitenkään rauhanomaisesti kehittynyt, vaan hieman polemikkia tähän on liittynyt. Ja varmasti monet tunnustavat, että YMPn uudistus on ollut tarpeellinen, jotta YMP on voinut säilyä ja jotta se on pystynyt vastaamaan sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Mutta mielestäni YMP on hieman skitsofrenista kahtia jakautunutta, koska poliitikkojen ja ammattiihmisten akateemikkojen politiikka on täysin erilaista kuin mitä kentällä tapahtuu. Sitten on nämä tilatuet. Tämä on siis tällainen kompensaatiomalli 18 vuotta sitten alennetuista hinnoista. Me olemme pitäneet kiinni vanhoista säännöistä, mutta muuttaneet kuitenkin sävyjä ja musiikkia. Eli tätä itse asiaa, joka on se, että me maksamme maanviljelijöille kompensaatiota, koska vähensimme ja alensimme hintoja. Eli täytyy sel- selvittää, miksi YMP ei vastaa nykyongelmiin. YMP on epäju, epäkohesio, tai antikohesiopolitiikkaa, näin täällä on sanottu. Ei tämä ole mitenkään radikaalia, jos näin sanotaan, ja tämä tulee ilmi myös parlamentin laatimista asiakirjoista. Eli tiettyä epäjohdonmukaisuutta myös perussopimuksen suhteen on, koska tässä toimitaan epäjohdonmukaisesti kohesion suhteen. Mitä me sitten tarvitsemme? Meidän täytyy toimia niin, että YMPstä saadaan entistä johdonmukaisempi. Tähän liittyvät erilaiset argumentit, joilla YMPtä puolustellaan. Periaatteessa asia on varsin yksinkertainen, eli meidän täytyy yhdistää käytäntö teoriaan. Sitten seuraavaksi minkälaista YMPtä tarvitsemme vuoden 2013 jälkeen, eli nykyisen rahoituskehyksen loppumisen jälkeen. Haluaisin muistuttaa nyt, ja nyt pääsemme todella tähän keskustelun ytimeen, että julkishyödykkeet, jotka ovat strategisesti äärimmäisen tärkeitä, tärkeitä ja joilla voidaan ehkä julkisesti myös antaa oikeutus YMPlle, niin haluaisin muistuttaa, että julkishyödykkeiden tuotanto on sellainen tuotanto, joka liittyy yhteen transaktionaalisten hyödykkeiden tuottoon. Eli maataloudessa tuotetaan hyödykkeitä markkinoille, muuten on var siitä, että maatalous maailmasta tulee museo. Tämä on hyvin tärkeää. Eli pelkästään julkishyödykkeisiin liittyvät maksut ovat strateginen virhe, koska pitkällä aikavälillä ei enää pystytä sitten takaamaan yrittäjyyden dynaamisuutta. Ja maksamme sitten maanviljelijöille ainoastaan siitä, että he hoitavat maisemaa ja näin syntyy tietynlainen museo. Eli julkishyödykkeiden maksut eivät voi olla politiikkamme ainoa kulmakivi. Sitten heräsi toinen kysymys, joka myös on perustavanlaatuisen tärkeä. Jotta YMPllä voidaan vahvistaa ja taata voimakas ja kestävä maatalouspolitiikka, tarvitsemme vastauksia näihin hinta- ja tuottokysymyksiin, ottaen huomioon esimerkiksi volatiliteetin hinnoissa. Ja meidän täytyy vakauttaa nykyinen äh, kriisitilanne. Sitten lisäksi tarvitaan minimitakeet, tietopolitiikkaa palkoissa ja tuotoissa, koska muuten maataloustuottajat eivät pysty vahvistamaan tuotantoaan. Meillä on erilaisia välineitä, mutta mitään uusia tämän alan välineitä meillä ei ole käytössämme. Sitten tarvitsemme sosiorakenteellista voimakasta politiikkaa, jotta voidaan säilyttää maataloutemme kilpailukyky. Ja lisäksi tarvitsemme erilaisia välineitä markkinoille häiriöiden korjaamiseksi? Ja sitten viimeinen kysymys. Mitkä ovat ne avainasiat, jotka liittyvät tulevaan ymp -hän? Tarvitsemme yhteistä maatalouspolitiikkaa, mutta myös kokonaisuutta, jossa välineet ovat johdonmukaisia ja tasapainoisia, jotta näihin edellä mainittuihin tavoitteisiin päästäisiin. Tähän liittyy siis tämä julkishyödykkeiden kysymys ja olen yhtä mieltä niiden kanssa, tai suurimman osan puheenvuoron käyttäneistä kanssa, koska tarvitsemme tietyn perustason, jotta kilpailuolosuhteet tasottuisivat entisestään ja puhun tässä nyt suhteessa kolmansiin maihin. Eli suoria tukia täytyy käyttää julkisperushyödykkeiden osalta. Ja sitten tämä cross-compliance, eli täydentävät ympäristöehdot. Siinä täytyy olla sellainen taso, joka on oikealla tasolla, kun puhutaan näistä julkishyödykkeistä. Maksujen tason täytyy olla sama kaikille EUn maanviljelijöille, koska tällä hetkellä erot ovat hyvin suuria. Ja ihannetapauksessa ne todella olisivat samalla tasolla. Mutta palkkatilanne ja elinolosuhteet eri maissa ovat hyvin erilaisia. Ja näiden maksujen pitäisi jollakin tapaa heijastella näitä elintason eroja. Kuitenkin tiettyä lähentymistäkin pitää olla. Ja tulevat maanviljelijöiden tuet YMPssä eivät saa johtaa siihen, että maittain syntyisi kuilu näissä maksuissa yhdestä 20. Tämä on todella suuri tai 25. Eli on paljon erilaisia asioita, joita pitää maatalouspolitiikassa korjata. Esimerkiksi YMPn tukien tasapuolisempi jako on välttämätöntä, jotta voidaan puuttua markkinavääristymiin. Sitten nämä maanviljelijöille annettavat tuet. Ilman niitä tukia emme voi puolustaa voimakasta maataloutta. Me puolustamme kaikin keinoin voimakasta maataloutta, mutta jos tätä ei tehdä, niin se jää täysin retoriseksi. Eikä YMPtä voida pitkällä aikavälillä puolustaa Euroopassa, jos emme takaa tukien osalta parempaa tasapuolisuutta, koska nykyinen epäsuhta tilanne ainoastaan myrkyttää sen viestin, jonka välitämme kansalaisille. He eivät ymmärrä, miksi YMPtä pitäisi edelleen rahoittaa tällaisilla määrillä. Ottakaa huomioon, että on paljon kilpailijoita, jotka haluaisivat oman palasensa tästä budjettikakusta, joka nyt menee YMPlle. Ja sitten lopuksi eräs minulle hyvin merkittävä asia. Alakohtaiset tuet eivät mielestäni ole ainut asia, joka tulisi ottaa huomioon, kun puhutaan näistä kuuluisista julkishyödykkeistä, vaan meidän pitäisi tässä painottaa niitä myös muiden, esimerkiksi sosiaalisten ja ympäristöllisten indikaattorien kanssa. Sitten rahoitus, solidarisuus, yhteisörahoitus. Tästä haluaisin sanoa seuraavaa. Mielestäni ei ole niinkään tärkeää, rahoitetaanko YMPn tavoitteita ensimmäisestä vai toisesta pilarista, vaan se itse tavoite on tärkeä. Jos julkisesti maksetaan näitä toimia, niin ei, ei ole mitenkään merkittävä, tuleeko se ensimmäisestä vai toisesta pilarista, vaan täytyy muistaa, että kyseessä on julkinen hyödy, hyödyke. Ja lopuksi vielä haluaisin sanoa, että pitkällä aikavälillä YMPtä voidaan puolustaa ainoastaan, jos se on johdonmukaista. Eli tämä on tärkeää. Meidän täytyy muuttaa YMPtä jotta voimme jatkossakin sitä puolustaa. Kiitos. Mulțumim domnului Cunia și continuăm Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron lui Pascal Maelle. Stimulăm mai bine agricultorii pentru promovarea modelului european de agricultură. Domnule Maia, aveți cuvântul. Seuraavaksi puheenvuoro Herra Maijella. Olkaapa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Oma esitykseni koskee uutta järjestelmää YMPn maksuista tai tuista vuodesta 2013 alkaen. Ja se perustuu tällaiseen sisäiseen työhön. Siis tässä on kysymys hieman pidemmästä paperista, joka on jaettu teille, eli tässä on seitsemän sivua, vain tämä on hieman pidempi. Siis tässä on kysymys Notre Eurooppamme yhdistyksestä. Siinähän Jacques Delors ja Jean-Christophe Bureau ovat olleet mukana. Tässähän on paljon tällaisia ajatuksia esitetty, joista aion puhua tänään. Aion puhua seuraavista aiheista. Ensiksi haluan esittää joitakin hyvin yksinkertaistettuja ja lyhyitä kommentteja – niin siitä, mitä hyötyä ja mitä rajoituksia on ollut YMPn uudistuksesta viime vuosina. Ja sitten aion esittää pitkän aikavälin näkökannan vuoden 2013 jälkeen, mutta tässä puhun ainoastaan suorien tukien suorien tukien järjestelmästä, ennen kaikkea ajatellen maaseudun julkishyödykkeitä. Siis tässä raportissahan puhutaan tai sanotaan, että pidän välttämättömänä sitä, että meillä on erilaisia instituutioita, jotta voitaisiin tällä tavalla ratkaista esimerkiksi hinta, epätasapaino. Itse olen valmis tukemaan tiettyä ö, rahoitusturvaa, anteeksi, turvaverkkoa, mitä näihin hintoihin tulee, ja on tärkeää myös, että on sellaisia toimielimiä, joilla voidaan vahvistaa maatalousmarkkinoita, siis rakenteellisesti, jos ajatellaan sellaisia lukuja, jotka ovat rakenteellisesti liian heikkoja. On olemassa tietysti sellaisia asioita, jotka meillä on jo olemassa. Me on pidettävä huolta siitä, että kilpailu olisi tasapainoisempi, jos ajatellaan oligopolien ja maatalousjärjestöjen asemaa ja suhdetta. Ne uudistukset, joita on tehty, niin ovat olleet tällaisia, jotka koskevat välineitä. Siinä on muutettu, vaihdettu välineitä ja on ollut kysymys pikemminkin siitä, että on sisäisiä markkinoiden epätasapainoja haluttu korjata. Kuitenkin nämä muutokset ovat olleet aika rajallisia, ennen kaikkea mitä tulee tasoon ja siihen, millä tavalla tukea on jaettu maanviljelijöiden kesken. Ja on aivan selvää, että tilan koko ja koko järjestelmä on hyvin tärkeä haaste. Tästä seuraa se, että ne haasteet, kuten esimerkiksi ympäristö, maaseudun kehitys, Nämähän ovat sellaisia haasteita, joita ei ole käsitelty mielestäni asianmukaisesti. Mitä tulee uudistuksen ympäristöhyötyihin, niin ne ovat aika rajallisia. Ja jos ajatellaan maaseudun kehittämissuunnitelman hyötyvaikutuksia esimerkiksi työllisyyteen ovat olleet hyvin, nämä ovat olleet hyvin heterogeenisiä, ennen kaikkea jos ajatellaan sitten eri vyöhykkeitä, kuten esimerkiksi epäsuotuisia alueita. Voidaan sanoa kuitenkin, että tässä ollaan suunnattu katse tulevaisuuteen, vaikka hyvin diskreetisti, mutta kuitenkin kaikki nämä parannukset eivät kuitenkaan ole tätä suoratukien logiikkaa muuttaneet, ennen kaikkea mitä tulee yksi tilakohtaiseen tilatukiin, koska niissä pikemminkin on ollut kysymys siitä, että on oltu oikeutettuja julkiseen tukeen. Ja nämä, näitä oikeuksia on voitu tavallaan tai toisella pääomaistaa – joko markkinoilla tai siten, että näitä on voitu periä. Mitä tilatukiin tulee, niin ne eivät itse asiassa ole mikään materiaalinen kannustin, jotta voitaisiin tuottaa niitä hyödykkeitä tai palveluita, joita yhteiskunta odottaa. Toisaalta jos ajatellaan niiden suhteellista tasoa, niin ne tekevät, ne, se tekee ne aika vetäviksi. Jos ajatellaan sellaisia, siis tässä on mielestäni sisäinen ö, johdonmukaisuusongelma. Meillä on kuitenkin hyvin pientä näyttöä vain siitä, miten tehokkaasti tehokkaasta tämä eko ehdollisuus on ollut, siis tulokset ovat kuitenkin olleet aika pettymys. Jos puhutaan tällaisesta kielteisestä velvollisuudesta, siis jos puhutaan oikeudesta saada tukea, ja tässä esimerkiksi puhun sellaisista kulttuuriarvoista, jotka eivät, joita ei ole sopeutettu nykytilanteeseen, Meillähän on esimerkiksi kysymys kansallisista budjetteista. Mielestäni on poliittisen heikkouden merkki Euroopassa se, että eurooppalaisia ongelmia ei käsitellä eurooppalaisittain. Mielestäni se on valitettava merkki. Ja viimeinen kohta sitten. Mitä tulee yhteisrahoituksen rajoittaminen kahden, toisen pilarin toimiin, se mielestäni ei varmista sitä välttämätöntä vastuullisuutta, joka kuuluisi jäsenvaltioille, koska on erittäin suuria eroja maiden välillä ja sekin on tällainen erimielisyyden kohde. Eli merkiksi voidaan sanoa, että tämä on, tässä on tietty tragedia kysymyksessä, jos ajatellaan eh, budjettia. Eh, nämä budjettikysymykset ehkä tulevat häiritsemään tätä uudistusprosessia mitä tulee rahoitussolidaarisuuteen, niin se ei myöskään ole ratkaisu, koska siitä on tullut tietty ongelma YMPssä koko Euroopassa. Uusi konsepti on välttämätön ja mielestäni on tullut aika se aika, jolloin siis Rooman sopimusta on laajennettava. Tilanne on mennyt jo itse asiassa ohi, mutta tulevaisuudessa ministerit ovat tämän kuitenkin tunnustaneet. Mitä nykyiseen kriisiin tulee, niin siitä huolimatta tulotuki ei mielestäni ole uskottava argumentti, ainakaan jos puhutaan nykyisestä tilatukijärjestelmästä mitä elintarviketurvallisuuteen tulee, niin se on tietysti puolustettavissa, mutta nykyiset tilatuet eivät ole mielestäni, eivät vastaa tätä tavoitetta. Jos halutaan olla tosiaan vakavissaan, niin silloin on oltava muitakin välineitä. Nykyään ei kuitenkaan saa kovinkaan pitkällä aikavälillä kuitenkaan tuomita tilatukia. Mielestäni se on erittäin tärkeää, joten Siis tässähän on kysymys tosiaan maaseudun yleis, julkishyödykkeistä. Mielestäni on keskityttävä markkinoiden heikkouksiin, sellaisiin tukiin, jotka, siis on kysymys siitä, millä tavalla varoja käytetään nimenomaan julkishyödykkeisiin, esimerkiksi mitä tulee ympäristösuojeluun ja muihin tekijöihin – ja mielestäni on tosiaan siis julkisista varoista korvattava tai maksettava julkishyödykkeet. Subsidiaarisuutta on laajennettava sekä käsitteenä että myös rahoitettaessa YMPn toimia. Mitä uusiin maksuihin tulee, niin me ehdotamme erittämistä, kohdentamista, suhteellisuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta esimerkiksi mitä tulee biologiseen maanviljelyyn, niin senhän täytyy olla, niiden tukihan pitäisi olla vetävämpi tai houkuttelevampi ja tilanne on nykyään päinvastoinen. Nykyään siis on kysymys hallintokustannusten vähentämisestä, sopimusvapaudesta ja sitoumuksesta tuottaa palveluja ja toisaalta on kysymys siitä, että on otettava huomioon se, että julkisen rahan on vastattava julkispalveluja ja tietysti äh, siten, että kaikkea tätä kontrolloidaan ja kunnioitetaan henkilöä. Ja on kysymys myös jäsenvaltioiden rahoitusvelvollisuudesta. Meillä on kaksi suurta haastetta. Toisaalta näiden tilatukien tilatuet ja äh, maaseudun julkishyödykkeiden tuottaminen. Ja toisaalta on myös otettava huomioon kansallinen kurinalaisuus, mitä tulee esimerkiksi äh, yhteisön päätöksiin. Me olemme ehdottaneet kolmen tason maksuja. Perusmaksua, erilaista perusmaksua, jossa on kysymys siis esimerkiksi perinteisestä maanviljelystä, jossa ja toisaalta voitaisiin pitää to, tätä toista tyyppiä voitaisiin pitää ehkä banaalimpana. Ja ne ö, liittyisivät niihin sitoumuksiin, joita maanviljelijä on tehnyt. Esimerkiksi tässä saattaisi tulla kysymys vähennetystä tilatuesta, joka, ja tämä tuki ei olisi myytävissä, ei siirrettävissä, ja sen kesto olisi rajallinen, mutta kuitenkin aika pitkä. Toisaalta, mitä tulee niin sitoumuksiin jo, ja palvelujen arvoon, ja tietysti kustannukset vaihtelevat alueista ja jäsenvaltiosta riippuen, ja siksi on hyvin perusteltavissa tietty eriyttäminen, joka ei tietenkään – pitkällä aikavälillä menisi johdonmukaista yhtenevää järjestelmää vastaan. On kysymys myös sopimusmaksuista, jossa on kysymys sellaisista alueista, jotka ovat haavoittuvia, altistuneita, epäsuotuisia alueita. Ja tässä on kysymys sellaisista tuotteista ja palveluista, jotka kuitenkin ovat tärkeitä tälle alueelle. Tässä nämä esimerkiksi voisivat olla eh, pääkohtaisia, mitä tulee siis karjan kasvattajiin ja tai sitten hehtaarikohtaisia. Mitä tähän eh, jakelun ja tuotannon erottamiseen tulee, niin itse haluaisin pitää kiinni siitä, että näistä, nämä epäsuotuiset alueet, nehän on hyvin tiukasti määriteltävä ennen kaikkea ottaen huomioon maanviljelyn, maatalouden asema paikallisessa sen talouden kehittämisessä. Mitä sitten tulee vihreiden pisteiden maksuihin? Tässähän on kysymys esimerkiksi bioviljelystä, luomuviljelystä ja siinä olisi kysymys erilaisista ympäristöpalveluista ja nämä maksuthan vastaisivat tällaista piste, luottopistejärjestelmää, <clears throat> jossa ne suhtauduttaisiin maaseudun luonnonvaroihin. Nämä vihreiden pisteiden maksut olisivat suhteessa, siis tosiaan ne suhtautettaisiin ympärillisesti haavoittuviin alueisiin ja näitä voitaisiin myös toisilla vyöhykkeillä käyttää vähentämään maanviljelyn ekohaittoja niin, että tuettaisiin sellaisia viljelyjä, jotka olisivat joko luomuviljelmiä tai sitten käyttäisivät erilaisia menetelmiä, jossa tosiaan haluttaisiin suojella tällaisia haavoittuvia alueita. Mitä sitten tulee horisontaalisiin periaatteisiin? Tässä kysymys olisi määräaikaisista sopimuksista palvelujen mukaan, ja nämä eivät olisi siirrettävissä – tarkoitus olisi saada aikaan sellainen rahoitusvastuu, joka korvaisi pikemminkin rahoitussolidaarisuuden, jonka vaikutukset ovat hyvin nurinkurisia. Ja nämä kaikki rahoitettaisiin kansallista budjeteista ja mielestäni tällä tavalla voidaan hyvin huomattavasti vähentää tai helpottaa niitä vaikutuksia, joita on olemassa tietyissä jäsenvaltioissa, joissa yritetään saada aikaan. Ce changement institutionnel devrait sans aucun doute Siis tämän institutionaalisen muutoksen pitäisi ainakin jollain tavalla vaikuttaa poliittisiin päätöksiin ministerineuvostossa. Joten lopuksi haluan esittää siis nämä sopimusmaksut ja niin edelleen, jako, tukien no tämähän voi, kaikkea tätä voidaan pitää osittain radikaalisena toimena. Siis tässä ei ole kysymys siitä, että alue- tai ympäristöpolitiikkaa korvattaisiin. Tässä on kysymys maaseudun kehittämispolitiikasta, joka on osallistuva, Ja tässä on kysymys myös hyvin hienosta tukien säätelystä ja samalla halutaan myös rajoittaa hallintokustannuksia. Ne eivät välttämättä vastaa täysin suhteellisuus- kustannustehokkuussuhdetta. Tietysti pitäisi mennä tähän suuntaan kuitenkin ja pitäisi saada aikaan tiettyä erittämistä, mitä tukiin tulee, ottaen huomioon ne erot, joita maiden välillä on. Näissä ehdotuksissa on kuitenkin pidetty tietystä ylikansallisuudesta kiinni, mitä maatalouspolitiikkaan tulee, koska tämä esimerkiksi biologinen monimuotoisuus, ilmastonmuutokset ja muut tällaiset otetaan huomioon. Ja julkishyödykkeet. Siis minusta vaikuttaa siltä, että tässä tapauksessa yhteispäätösmenettely sääntely on eri tasoilla aika välttämätön, samoin myös yhteisrahoitus. Toisaalta olen sitä mieltä, että mitä rahoitus federalismiin tulee, vastoin kuin jotkut sanovat, ei täysin voi minimoida Euroopan tason päätöksiä ja maksimoida kompetensseja paikallistasolla. On olemassa sellaisia, sellaista, oppi, mm, sellaista, mitä voidaan oppia tästä rahoitusfederalismista. Siis kun puhutaan esimerkiksi eettisistä arvoista, eläinten hyvinvoinnista ja niistä eroista, joita jäsenvaltioiden välillä on. Ja mielestäni tässä suhteessa Euroopan kansalaiset voivat onnitella itseään. Tilanne ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen kuin se joskus, millaisena joskus esitetään. Lopuksi olen sitä mieltä, että meillä pitäisi olla yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka olisi kuitenkin vähemmin kansallisten intressien leimaama. Toiseksi Eurooppa tarvitsee ilman muuta maanviljelijöitään, ei pelkästään elintarviketuotantoon, vaan myös omien malliensa, maaseudun kehitysmalliensa ylläpitämiseen. Ja siis nämähän ovat osa Euroopan perimää yhteinen toiminta, sen pitäisi olla hyvin organisoitua ennen kaikkea ottaen huomioon koko maanviljelyyhteisön hyvinvointi. Siis minä olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentilla, joka edustaa koko yhteiskuntaa, on olemassa rooli, niin sellainen rooli, joka e-, edesauttaisi paremmin kohdennetun maatalouspolitiikan kehittämisen, ottaen huomioon muutkin sidosryhmät, jotka toimivat maaseudulla ja koko Eurooppa. Kiitos. Professore Luis Pascal Mae. Kiitoksia kovasti, Pascal Mae. Ja nyt päätämmekin sitten tämän asiantuntijakierroksen. Annan puheenvuoron Andrei Kovalskille. Hän on Varsovan School of Economicsin johtaja ja samoin hän toimii maatalous- ja elintarviketalousinstituutin johtajana ja hän puhuu meille siitä, miksi yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi jatkossakin olla yhteistä eurooppalaista politiikkaa. Olkaa hyvä. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowne panie, szanowni Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia oikein paljon, että kutsuitte minut tänään tänne ja että sain osallistua tämän päivän keskusteluun. Minulla on suuri kunnia olla täällä. Olen viimeinen puhuja näin loistavien puhuvien jälkeen. Minulla on sellainen vaikutelma, että kaikki on jo sanottu, joten en nyt oikeastaan voi lisätä kovinkaan paljoa puheenjohtaja. Äh, aloitan tässä anekdootilla ja henkilökohtaisella asialla, kun kerron jollekulle, että käsittelen maatalouspolitiikkaa äh, asiantuntijoiden keskuudessa, niin ihmiset usein kysyvät minulta, tiedätkö, miten rahaa, rahasta pääsee eroon. ja kun olen yllättynyt, niin he kertovat minulle, että on olemassa kolme vaihtoehtoa. No ensimmäinen tapa hävitä paljon rahaa on uhkapeli. Ja sitten toinen, seksi. No siitä hän nyt saisi paljon nautintoa. Ja sitten kolmas on maatalous. Ja se on kaikkein varmin tapa hävitä rahaa. Hyvät naiset ja herrat, tämän päivän keskustelu yksinkertaisesti osoittaa sen, että ei ole olemassa mitään oikeutusta ihmisille ajatella näin. Ja puheenvuoroni aikana haluaisin eritoten keskittyä siihen, miksi maatalouspolitiikan Euroopassa pitäisi olla yhteisöllistä, yhteisön politiikkaa. Haluan osoittaa, miksi Eh, tämä vitsin kolmas osa tulisi poistaa. Mielipideerot hyvin usein juontavat juurensa siihen, että yhteis- yhteinen maatalouspolitiikka määriteltiin Rooman sopimuksessa myöhemmin. Meillä ei ollut mitään yhteistä määritelmää ja nyt onkin korkea aika keskustella siitä, mitä yhteinen maatalouspolitiikka ylipäätään tarkoittaa. Hyvä lähtökohta olisi määritelmä, jonka löysin yhdestä ranskankielisestä kirjasta, niin siellä se määriteltiin seuraavalla tavalla. Yhteinen maatalouspolitiikka tarjoaa perusteet eh, institutionaaliselle raameille, puitteille, ja koko joukon toimenpiteitä, jotka ovat rakennuspolikoita yhteisöpolitiikalle ja myöskin rahoituksen, jotka liittyvät näihin toimenpiteisiin ja kansallisten viranomaisten rooliin, joiden tarkoituksena on rakentaa yhteistä politiikkaa ja sääntöihin ja rahoitukseen. Mm kun nyt tarkastelemme YMPn kehittymistä, niin voimme kaikki, kaikki varmastikin olla samaa mieltä siitä tosiasiasta, että ajan kuluessa yhteisöllisyyden merkitys on jotenkin kadonnut. Ensinnäkin protektionismi tuli mukaan jossakin kohdin. Tämä taas juurensa Gattiin ja VTOhon. Tietysti unionin laajentuminen on vaikuttanut tähän ja on myöskin muuttanut sisäistä toimintaa. Jäsenvaltioiden intressit ovat muuttuneet ja tietysti myöskin ympäristö, yhteisen maatalouspolitiikan toinen pilari on kasvattanut merkitystään. Tämä erosio puolestaan johtaa siihen tosiasiaan, että jotkin ihmiset ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi kansallistaa uudestaan yhteinen maatalouspolitiikka. Jotkut toteavat, että tämä johtuu siitä, että maatalous Euroopassa on niin eri, eriytynyttä, kun ajatellaan luonnon olosuhteita, historiaa, kulttuuria ja niin poispäin. Joten johtopäätöksenä on se, että se tarvitsee erityiset sopeuttamisstrategiat – jotka eivät voi olla ainoastaan se, että käytetään YMPn sääntöjä. Minun mielestäni Euroopan maatalouden eriytyneisyys johtaa siihen tosiasiaan, että jos meillä on yhteisiä tavoitteita, niitä voidaan käyttää, jotta voidaan varmistaa parempaa kilpailukykyä Euroopan maatalouden osalta. Yksi kansallistamisen esimerkki ovat kustannukset. Jos nyt alamme kansallista uudestaan, niin tämä tehtäisiin kustannusten leikkaamiseksi. Kun nyt kuitenkin analysoidaan rikkaita maita, jotka eivät kuulu EU-hun, kuten esimerkiksi Japani, Sveitsi ja Norja, on helppo osoittaa, että maatalousmenot voivat olla huomattavasti korkeammat kuin ne, millaiset ne ovat tällä hetkellä EU:ssa. Monet asiat osoittavat sen, että kun puhutaan kansallistamisesta maatalousalalla, maatalousmenot olisivat huomattavasti korkeammat kuin ne, jotka yksittäisellä valtiolla on EU:ssa, joten kansallistaminen ei ole mikään keino tai hoito EUlle hoitaa tätä asiaa. Kun ajatellaan sitä, että, että Yhdysvallat ja toiset maat eivät täytäntöönpane niitä poliitikkoja, joita ne rohkaisevat meidän tekevän – ja yksi toinen argumentti sille, että yhteistä maatalouspolitiikasta täytyisi, pitäisi, täytyisi pitää kiinni, on se, että vuonna 2007 12 valtiossa kustannukset ylittivät tuotannon arvon markkinahinnoissa. Vaikka meillä oli YMP. Ja todennäköistä onkin, että näiden valtioiden lukumäärä kasvaa myöskin jatkossa. Tietysti yhteisen maatalouspolitiikan ylläpitäminen EU:ssa ei tarkoita sitä, että tätä politiikkaa ei voitaisi muuttaa. Päinvastoin näin pitäisi tehdä, koska haasteet ovat uusia. Tässä voisin ottaa esille useitakin tekijöitä, joissa tarvittaisiin lisäharmonisointia. Ja kun puhutaan kansallisista ja EU-politikoista, tämä pätee yhtä lailla. Ensinnäkin maataloustuotannon potentiaalin ylläpitäminen, jotta voidaan varmistaa elintarvikkeiden tuotantovarmuus Euroopassa. Mutta myöskin, jotta voitaisiin vastata maa, maapallon kasvaviin tarpeisiin. Minun mielestäni me emme voi varmistaa yhtenäismarkkinoita tällä tavoin, emmekä myöskään kilpailukykyämme. Eräs äärimmäisen tärkeä osa-alue, jota ei täysin käytetä hyväksi, on markkinahallinnointijärjestelmän muodostaminen ja että myöskin vaikutettaisiin ja lievennettäisiin tulojen ja hintojen vaihtelua maataloussektorilla. Mielestäni YMPtä käytettiin ainoastaan rajallisessa määrin tässä. Tämän lisäksi vielä sen tavan yksinkertaistaminen, miten YMPtä täytäntöön pannaan ja se, miten tämä vaikuttaa muihin yhteisön ohjelmiin ja politikoihin. Meillähän on edessämme uusia haasteita, niitä ei saa unohtaa. Ajattelemme ainoastaan uusia olettamuksia, mutta viimeisten vuosien aikana myöskin uutta tuotantoa on muutama vuosi sitten kukaan ei ajatellut vakavissaan esimerkiksi sellaisia maita kuin Kiina – mutta tämä ei ole ainoastaan ainoa esimerkki, jota voitaisiin käyttää tänä päivänä. Meidän tulisi muistaa, että uudet teknologiat leviävät maailmalla. Älykästä ruokaa kehitellään. Ja yhteisen maatalouspolitiikan tulisi myöskin voida heijastella tätä. En nyt palaa siihen, mistä tänään on jo puhuttu haluaisin ainoastaan todeta, että YMPn tulisi reagoida myöskin ekologisiin haasteisiin. Nämä ovat tulevaisuuden haasteita. Olen vakuuttunut siitä, että yksittäinen maa, myöskään EUn rikkain jäsenvaltio, ei kykene näihin haasteisiin vastaamaan yksinään. Aikaisemmat kommenttini liittyvät tähän. Hyvät naiset ja herrat, uuden jäsenvaltion edustajana haluaisin nyt sanoa jotakin tästä yhteisöllisyydestä uuden jäsenvaltion näkökulmasta. Viittaan tässä nyt niin sanottuihin vanhoihin jäsenvaltioihin. Tiedätte, miten kallista maatalouden uudelleen rakentaminen ja uudistaminen on. Ja miten vaikeaa tämä on sellaisina, sellaisissa maissa, missä BKT on melko lailla alhaisempi kuin EUn rikkaimmissa maissa. Täytyisi pitää mielessä se, että uusien jäsenvaltioiden täytyy myöskin pärjätä EUn sisäisillä markkinoilla. Niiden täytyy täytäntöönpanna Lissabonin strategia. Ja usein tämä myöskin on argumentti, jota käytetään poliittisissa keskusteluissa. Nyt täytyy päättää maatalouden uudelleen rakentaminen. Meidän täytyy käyttää rahaa uusiin teknologi- teknologioihin ja niin edelleen. En nyt kehittele tätä tässä tämän pidemmälle, Mutta täytyy pitää mielessä se, että jos nyt luopuisimme tästä yhteisöaspektista, niin kun ajatellaan esimerkiksi rahoituskriisiä, niin Puolaahan tämä rahoituskriisi ei ole niinkään koskettanut. Toiset jäsenvaltiot kylläkin ovat nähneet oman BKTnsä murenemisen montakin prosenttiyksikköä. No, kriisin jälkeinen aika tarkoittaa sitä, että ei voida rahoittaa samassa määrin muita asioita. Eri kokouksissa viljelijöiden kanssa puhumme näistä haasteista. Monet ihmiset sanovat, että 40-50 prosenttia verrattuna liittymistä edeltävään aikakauteen – mutta varmaa on se, että kolmannes EUn budjetista käytetään maatalouteen. Ja sitten vielä viimeinen kommentti. Joskus ja jopa melko usein uusia jäsenvaltioita kohdellaan sellaisilla maina, jotka te- tekevät vähän, vähän uudistuksia. Olen sitä mieltä, että kukaan täällä ei ole tietoinen siitä asiasta, että Puola – inflaatio oli 2000 prosenttia ennen kuin liityimme EU-hun. Nyt olemme huolissamme siitä, kun inflaatio on noin 4 prosenttia. Ei tarvitse olla taloustieteilijä kuvitellakseen tämän sosiaalisia kustannuksia, yhteiskunnallisia kustannuksia. Ja täytyy vain yksinkertaisesti hyväksyä hiukan pienempää maatalouden tehokkuutta ja poliitikkojen muutosta. Tämä kaikki e- esitettiin täällä. En nyt tässä pitkä, halua pitkästyttää teitä, vaan halusin tässä ottaa erinäisiä argumentteja esille voidakseni vakuuttaa teidät siitä, että maatalouspolitiikan EU-ssa pitäisi olla yhteistä politiikkaa. Kiitos. Îi mulțumim mult uh, domnului profesor Kowalski pentru prezentarea. Kiitos professori Kowalski esityksestänne. Me olemme nyt sitten käyneet läpi tämän kuulemisosan äh, sen osuuden, jossa yliopistojen ja muiden sidosryhmien edustajat ovat käyttäneet puheenvuoroa. Sitten seuraava. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, kuulimme nyt mielenkiintoisesti YMPstä sekä käytännön että tieteen näkökulmasta. Herra Kunja muotoili asian oikein hyvin. Hän sanoi, että meidän täytyy luoda sellaisia tuotteita, joita yhteiskunta tarvitsee. Ja olen varma, että tällaisia tuotteita meillä jo on. Maatalous tuottaa terveellisiä, normien mukaisia tuotteita EU:ssa Emmekä tuota ainoastaan elintarvikkeita, vaan myös maisemia. Ja tätä pitää yhteiskunnassa myös arvostaa. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tähän tarvitaan tietyt säännöt. Ja siksi Euroopan unionin direktiivit ovat oikeastaan jo oma laatumerkintä sinänsä, mutta tämä ei riitä. Ja aluksi täällä sanottiin myös, että ilmastonmuutoksen yhteydet ja vaikutukset pitäisi myös nähdä maatalouden, yhteydessä. Ja muista keskusteluista, kun puhutaan ilmastonmuutoksen tavoitteista, niin olen sitä mieltä, että maatalous täytyy ottaa tähän mukaan. Mutta uuden komission kuuleminen täällä parlamentissa, kun kuultiin Hedegaardia, ja hän usein otteeseen totesi täällä maatalousvaliokunnassa, että maatalouden täytyy kantaa oma kortensa kekoon, kun torjutaan ilmastonmuutosta. Hän puhui myös tanskalaisaloitteista ja sanoi, että ilmastopolitiikka täytyy ottaa mukaan systemaattisesti myös maatalouden muutoksiin. Hän halusi myös kohti vihreämpää maataloutta ja siteran tai tämä on hyvin arvoneutraali, mutta tämä täytyy ottaa tähän keskusteluun mukaan. Ja olisi mielenkiintoista kuulla asiantuntijoilta tästä. Meidän täytyisi pohtia tätä kysymystä. Onko tässä joitakin lähtökohtia, joita voitaisiin käyttää? Ja onko mielipide sellainen, että tutkimuksia pitäisi jatkaa? Ja mikä on käytännön lähtökohta? tähän, eli miten esimerkiksi hiilidioksiditase voidaan fiksusti laskea. Onko tämä mitenkään mahdollista edes? Eli kaikki nämä laskelmat ja mahdollisuudet täytyy tähän ottaa mukaan, ja jos meillä olisi mahdollisuus keskustella myös näistä kysymyksistä asiantuntijoiden kanssa, niin olisin tyytyväinen. Vă mulțumesc. Înainte să continuăm lista vorbitorilor, sunt nevoit să... Kiitos haluaisin pyytää kaikkia kollegoja, jotka haluavat käyttää puheenvuoron esittämään asiansa hyvin lyhyesti kahdessa minuutissa, koska luettelo on erittäin pitkä. Rova McGuinness seuraavaksi. Thank you. I hope, Chairman, your remarks were... Kiitoksia puheenjohtaja. Toivon, että ette tässä nyt puhuneet minulle suoraan, mutta haluan puhua lyhyesti. Mielestäni on ö, mielenkiintoista, että se mitä komissio sanoi – että maatalouden romahtaminen tapahtui viimeisen kahden vuoden aikana. Tulohäviöt tai viimeisen 14 vuoden voitot kumoutuivat. Tätä ei täällä varmasti kuultu ja tämä on erittäin hankala tilanne maanviljelijöille, kun ajatellaan tuloja. Ja tässä on kaksi muutakin asiaa. Jonkun tässä valiokunnassa erityisesti äh, täytyy ajat, ei pidä ajatella niin, että tämä budjetti äh, on vaarassa. Me, sitä ei tulisi leikata, sitä ei pitäisi hyväksyä. Ja kun ajatellaan näitä tuloja, niin meidän pitäisi ennemminkin painostaa, että tätä budjettia kasvatettaisiin. Ja toivottavasti emme tätä keskustelua lopeta näin aikaisessa vaiheessa. Meidän ei pitäisi myöskään pyydellä anteeksi YMPstä. Ei pitäisi antaa niille, jotka toteavat, että meidän täytyy vakuuttaa suuri yleisö tästä politiikasta. He tukevat viljelyä ja politiikkaa. Ja he ovat päättäneet, että he eivät maksa täyttä hintaa, vaan heidän täytyy maksaa näistä julkishyödykkeistä – verotusjärjestelmän kautta. Tämä on hyväksytty asia, joten meidän täytyy olla tiukempia taisteluissamme täällä. Ja tämän päivän kuulemistilaisuuden jälkeen meidän täytyy, meillä täytyy olla enemmän selkärankaa, jotta voimme puolustaa viljelijöitä ja elintarviketeollisuutta. Eilen puhuimme näistä julkishyödykkeistä, enkä voi hyväksyä sitä, että pyydämme viljelijöitä tekemään enemmän vähemmällä rahalla. Enkä voi täysin hyväksyä myöskään sitä, että meillä ei voi olla historiallista järjestelmää. Jotakin muutosta toki täytyy olla, mutta komission täytyy kertoa meille ja ehkä jäsenvaltioidenkin sitä, että mitä tuotannolla on tapahtunut niissä maissa, joissa meillä on historiallinen järjestelmä. Minun maassani me olemme ylläpitäneet tuotantoa, joten meidän ei pitäisi tässä liian nopeasti poistua tästä järjestelmästä ennen kuin analysoimme sitä. Ja, lopuksi haluaisin vielä todeta, että olen kuullut kovin monien ihmisten puhuvan nimen muuttamisesta. No hienoa on kuitenkin, että tästä C-kirjaimesta pidetään kiinni, eli Y. Joku haluaa poistaa maatalousosion siitä, toiset haluavat lisätä siihen en ympäristölle tai jotakin muita kirjaimia. Meidän ei pitäisi kuitenkaan unohtaa maataloutta ja viljelijöitä tässä politiikassa. Eilen ympäristövaliokunta siellä todettiin, että haluttaisiin vähemmän alakohtaista maksua. Meidän pitäisi olla varovaisia. Tässä kun ajatellaan arvoa, niin kuka hyötyy tällaisesta? Pitäisi olla vahvoja budjetin suhteen. Kiitos. Are cuvântul Kalinowski. Sitten herra Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ta nasza dyskusja... Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelumme ei koske ainoastaan YMPn tulevaisuutta, vaan koko eurooppalaisen maatalousmallin tulevaisuutta. Ja kun tästä puhutaan, tästä tulevaisuudesta, niin on vaikea jättää huomiota 2020 strategiaa. Se tulee vaikuttamaan vuosien 2014-2020 budjettiin. Ja siksi haluaisinkin kiinnittää huomionne joihinkin epäjohdonmukaisuuksiin, joilla, joita on tämän strategian tavoitteissa ja sitten niissä muutoksissa, joita tullaan tekemään rahoituskehykseen vuonna, vuosina 2014 ja 2020. Eli strategialla halutaan vastata ilmastonmuutokseen, mutta budjettikehyksessä ollaan vähentämässä varoja. Ja maataloudessa kehitys tulee olemaan sellainen, että kymmenet tuhannet maanviljelijät jäävät työttömiksi ja maataloudesta tulee entistä teollistuneempaa ja saastuttavampaa. Ja tämä ei ympäristöä auta. Ja hyvät kollegat, jotkut haluavat ottaa etäisyyttä ennemmin tai myöhemmin tästä eurooppalaisesta maatalousmallista, mutta tämän mallin avulla olemme pystyneet arvostamaan kulttuurisia arvojamme, YMPn perintöä ja monia muita tärkeitä arvoja. No niin, koska aikaan vähän haluaisin keskittyä nyt YMPn oikeutukseen, legitimiteettiin. Ymmärrän, että kun puhutaan julkishyödykkeistä, yritetään oikeuttaa YMP ja siihen liittyvät kustannukset. Ja jos jätämme tämän mm, muotoilun sivu, niin silloin joudumme luopumaan myös YMPstä. Me tarvitsemme sellaisen suorien tukien järjestelmän, joka on tasapuolinen. Enkä ole yhtä mieltä niistä kommenteista, joita täällä puhuttiin erilaisista maksuista ja erilaisista elintasosta, jota eri maissa on. Kyllä YMPn sisällä tarvitaan tasapuolista kilpailu ja tähän tarvitaan YMPn puitteissa oikeat olosuhteet. Seuraavaksi Rogatia. Joo. Thank you, uh, Mr. President. Sorry. Oh, sorry. sorry. Me. Ah. Are cuvântul doamna Erans Garcia. Sí, gracias. Erans Garcia. Eh, yo... Kiitoksia. Haluan todella korostaa ja onnitella McGuinnessia hänen sanoista. No, olen täysin yhtä mieltä. Ja sitten haluaisin hieman pohtia tätä yhteistä ympäristöpolitiikkaa, jota meillä on. Se on korkealaatuista ja tuotanto kunnioittaa täysin ympäristöä. Eli mikään muu maa tuskin pystyisi parempaan. Ehkä samaan kyllä, mutta parempaan ei. Euroopassa todella elintarviketuotanto on äärimmäisen korkealaatuista, mutta kysyn, mihin tätä tarvitaan, jos EUn poliittinen strategia on sellainen, että sillä halutaan päättää tämä hyviä tuloksia mukanaan tuomasta politiikka. Tässä ollaan nyt muuttamassa 27 jäsenvaltion politiikkoja ja strategiaa. Ja komission ja neuvoston pitäisi todella panostaa tähän äärimmäisen tärkeään alaan, koska näin turvataan elintarviketuotanto kansalle. Me tarvitsemme todella tätä tuotantovarmuutta, järkeviä hintoja ja sitä, että kunnioitetaan ainakin ILOn minimistandardeja ja ympäristönormeja, joita olemme itsellemme asettaneet. Meillä on vaativat normit ja samoin tarvitsemme kyllin suuren rahoituksen tälle YMPlle. Vă mulțumesc și dau cuvântul în continuare domnului Iav. Kiitos. Seuraavaksi herra Jaar. Kiitoksia puheenjohtaja herra Son Leitner sanoi oikean lauseen. On, yhteinen maatalouspolitiikka on parempaa kuin sen ö, maine ja olemme samaa mieltä monissa asioissa. Me tuemme yhteistä maatalouspolitiikkaa ja myöskin sitä, että tuotetaan korkeatasoisia elintarvikkeita. Haluamme suojella ympäristöä, haluamme hintojen vakautusjärjestelmän, jotta hintojen volatiliteettiin voidaan vaikuttaa. Emme ole täysin yhtä mieltä ensimmäisen ja toisen pilarin merkityksestä tai yhteisrahoituksesta, mutta Tämä yhteisöllisyys, yhteisyys, niin josta tänään puhuimme, se pitäisi ottaa mukaan, kun taistellaan budjetista. Rova Kines puhui tästä aivan oikeutetusti. Meillä on menestyksekäs YMP, EUn viljelijät tuottavat hyvin paljon, hyvin paljon järkevää. Tämän tulisi rohkaista meitä myöskin budjettineuvotteluissa, että sanomme, että jos haluan pitää tästä standardista kiinni, ja jos haluamme, että YMP on edelleenkin menestyksekäs, me tarvitsemme myöskin sitten vastaavasti rahoitusta. Ja sitten ongelma, kirjoitin sen tänne ylös, byrokraattinen, byrokraattinen painolasti ja selitettävyys, nämäkin täytyy tulevaisuudessa ottaa huomioon. Böge. Kiitos seuraavaksi herra Böge. Ich habe der Anhörung sehr auf Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut tätä kuulemistilaisuutta hyvin tarkkaan. Itse olen vastuussa budjettivaliokunnassa tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä ja totta kai tässä keskustelussa on ensisijaisesti kyse tavoitteista, sisällöstä ja sitä, että päästään sopuun myös välineistä – Eli tulokset ovat kyllä tärkeämpiä kuin välineet. Ja tässä tärkeänä osana on, ovat ympäristö, täydentävät ympäristöehdot. Eli monia eroja vielä on ja niihin täytyy puuttua, jotta päästään konsensukseen, mutta toisaalta tämä on hyvä reaktio esimerkiksi siihen, mitä meillä oli marraskuussa luettavissa tällaisen ei-asiakirjan muodossa komissiolta. Haluaisin kuitenkin muistuttaa kollegoita siitä, että tämä keskustelu, jota nyt käydä, käytte, tulee vaikuttamaan tulevaan mm, maatalouspolitiikkaan. Ja tässä ei todella saada jättää realiteetteja huomiotta. Eli vuonna 2012 on mahdollista, että syntyy konflikteja omien hallitustenne kanssa. Ja tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä saatetaan joutua tilanteeseen, jossa täysistunto sen tyrmää. Jos olette valmis lähtemään tälle tielle, niin olen ilolla siinä mukana. Vă mulțumesc, domnule Böge, și dau cuvântul. Kiitos, herra Böge. Seuraavaksi rouva Kanje. Vispirms es gribētu uzsvērt, ka viens no svarīgākajiem mērķiem ir... Minä haluaisin painottaa, että yksi yhteisen maatalouspolitiikan tärkeimmistä tavoitteista on se, että pidetään kiinni siitä osuudesta, joka sillä on ollut tähän mennessä. Ja meidän täytyy todella intensiivisesti tehdä työtä, jotta myöskin muut valiokunnat saadaan vakuutettua tästä. Ongelmat kilpailukyvyssämme eivät, tai niitä ei saada käsitellä YMPn kustannuksella, vaan yhteinen tavoitteemme, sen tulisi olla sellainen, että saamme aikaan reilun YMPn. Tällä hetkellä meillä on liian suuri ero uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä, epäsuhta, joka johtaa siihen, että meillä on myöskin kilpailun vääristymistä ja erilaiset elinstandardit ja tämä myöskin häiritsee jo meitä kaikkia. Ja sitten toinen periaate, johon meidän tulisi tukeutua, on avoimuus. Kriteerien ei tulisi olla mielivaltaisia, vaan toden, todennettavissa olevia ja ymmärrettävissä olevia maatalouspolitiikan tulisi olla helposti käsiteltävää, emmekä voi saavuttaa tätä ilman määritelmiä ja keskustelua maatalouden yhteiskunnallisesta hyödystä. Mikä on suhde maataloustuotannon ja niiden viljelijöiden välillä, jotka tuottavat tai tarjoavat tuotteitaan yhteiskunnalle? Meidän tulisi olla myöskin erittäin varovaisia – yhteisrahoituksen kanssa mahdollisuuksien mukaan meidän tulisi pitää kiinni yhteisöllisestä puolesta tässä politiikassa. Kiitos. Podzielam pogląd, żebyśmy się przestali tłumaczyć za wspólną politykę rolną. Meidän täytyy lopettaa tällainen YMPn tekosyyden esittely tai siis mm, miksi emme sano, että maanviljelijöiden tulotaso on muihin työntekijöihin verrattuna matalampi kaikissa maissa. Olemme pumpaneet valtaisia määriä rahaa pankkisektorille ja kuka nämä viulut maksaa? Tämä on esityslistan kohta. Ja sitten sanomme, että meidän täytyy työstää uusi malli, mutta me, että ei kaikkea vanhaa tarvitse lähteä muuttamaan, vaan on olemassa asioita, jotka YMPssä ovat vakaita ja toimivat hyvin. Ja siksi meidän täytyy hyvin analysoida koko YMPn toiminta-aikaa sanotaan, että globaaleilla markkinoilla emme ole kilpailukykyisiä, mutta mitkä ovat tämän kilpailukyvyn ja kilpailun toimintaehdot? Mitkä ovat olemassa olevat standardit? Kyllä kilpailua tarvitaan, mutta tietyin ehdoin. Sitten YMPn erityispiirteisiin. Tiedämme, että on äh, kausiluontoisia muutoksia tuotannossa jopa 15 prosentin verran. Jos on ylituotantoa, markkinoihin täytyy puuttua. Kyllä me tämän tiedämme, koska muuten markkinat vääristyvät. Mutta ei tästä syystä maksumiehiksi voida ottaa maanviljelijöitä. Ja kun puhumme YMPstä, niin emme saa ajatella, että kaikkien välineiden tulisi olla identtisiä, vaan täytyy ottaa huomioon myös alueellinen näkökulma. Ja kun puhumme rahoituksesta, niin eivät kaikki rahat mene maatalouteen. Eli meidän täytyy tässä huomioon myös ympäristön muut näkökulmat. Donna Duds. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Oli hyvä valiokunnassa kuulla tänään maanviljelijöiden ja maaseutuyhteisön ääni. Ja haluaisin tosiaan henkilökohtaisesti toivottaa Graham Furyn äh, Pohjois-Irlannista Alsterin maanviljelijäliitosta. On hyvä, että emme keskustele täällä pelkästään, vaan myös kotimaissamme kaikesta tästä. Olen kuunnellut hyvin huolellisesti tämän päivän keskustelua ja koko joukko asioita mielestäni on tullut esille hyvin voimakkaasti. Olemme kuulleet maanviljelijöiden äänen keskustelussa ja on erittäin selvää, että vahvaa YMPtä tarvitaan ja siksi meidän pitäisi sekä parlamentissa ja komission kanssa työskennellä tätä tavoitetta kohti mitä tulee aikaan vuoden 2013 jälkeen. Olemme kuulleet hyvin voimakkaasti tänään myös, että meillä täytyy olla asianmukainen talousarvio tätä varten. Ja olen Rova McGinnessin kanssa siitä samaa mieltä, että meillä ei pitäisi olla pienempi budjetti, vaan meidän pitää yrittää ta- kurkottaa maksimiin. Jotkut sanovat, että YMPssä on sellaisia asioita, joita on pyydetty, meitä on pyydetty tekemään vielä siis lisää. Siis ehkä on olemassa muita sellaisia budjettialueita, joista parlamentin pitäisi ottaa vastuu. Meillä pitää olla vahva suoratukijärjestelmä. Se on ollut erittäin selkeä. Ei se, että Maanviljelijät vaativat tätä oikeutena vaan siksi, sen tilanteen vuoksi, jossa he ovat. Ja meidän on varmistettava myös parempi tutkimus ja kehitystoiminta, ei esteitä ja byrokratiaa. Ja kun samalla me pyydämme, että he, tai kehotamme heitä olemaan tehokkaita ja tuottamaan esimerkiksi julkishyödykkeitä, kaikki tämä tietysti vaatii lisärahoitusta tästä, tältä yhteisöltä YMPn tulevaisuudessa pitää olla myös sopivat hallintovälineet markkinoita varten. Esimerkiksi olemme, täällä on puhuttu pitkän aikavälin investoinneista puheenjohtaja elintarvike puheenjohtaja keskeyttää. Hoffman. Sitten edustaja Dorfman. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on tässä ollut hyvin mielenkiintoinen iltapäivä ja kiitän kaikkia niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tässä. Äh, ajattelen että tätä kysymystä, josta on puhuttu, eli elintarvikeketjun jaosta, ja tämä on mielenkiintoinen kysymys. Meidän pitäisi ajatella vallankumouksellisesti, koska uskon, että tämä jako – maataloudessa ja elintarvikeketjussa ei enää toimi. Ja tässä onkin tarpeen, että pohdimme asiaa myöskin, jos nyt puhutaan kuluttajasta, niin tietysti kuluttaja täytyy myöskin tässä ottaa huomioon. Herra Kunja aivan oikeutusti totesi, että maatalouspolitiikan täytyy olla johdonmukaista, mutta johdonmukainen, totta kai kuluttajaan nähden, mutta myöskin viljelijän nähden. Ja jos nyt tässä viime vuosina äh, hintoja on pienennetty ja sitten suorilla tuilla tämä asia on äh, taas äh, muutettu, niin me emme saa nyt tällaista keskustelua käydä. Tämäkin on, tässäkin puhutaan johdonmukaisuudesta. Tämä ei olisi ainoastaan iskumaatalouspolitiikalle vaan voisi myöskin, tai olla melko varmasti maatalouspolitiikan loppu. Ja vielä lopuksi meidän tulisi pohtia, miten maatalouspolitiikkaa voidaan yksinkertaista. Ajattelen tässä pieniä yrityksiä, jossa esimerkiksi suhde byrokratian ja tuotannon eli outputin välillä ei enää toimi. Ja meidän tulee pohtia myöskin tätä, kun puhumme tämän maatalouspolitiikan uudistamisesta. Meidän pitää miettiä, miten näitä asioita voidaan yksinkertaistaa. Niko Esko, a te la parola. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Edustaja Nikolainen. Și eu colegilor care... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä kollegojen kanssa, jotka sanovat, että ei pidä hyväksyä tätä kohtalokasta budjettileikkausta mitä tulee yhteispäätösmenettelyyn, meillähän on se mahdollisuus ja meidän pitää käyttää sitä hyödyksemme. Me tarvitsemme myös hyvin vahvaa legitiimisyyttä uudelle politiikalle niin, että se tunnustetaan kansalaisten silmissä, siis yhteinen maatalouspolitiikka, sellainen politiikka, jossa on mahdollisimman, jonka takana on mahdollisimman suuri konsensus ja tämän hyväksymisen täytyy olla kaksitahoinen yhtäältä koko yhteiskunnan hyväksyminen ja sitten toisaalta kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyminen. Siksi valitettujen kriteerien täytyy olla objektiivisia, siis niin Itä- kuin Länsi-Euroopassa. Siis kaiken tämän täytyy toimia eurooppalaisen sosiaalisen mallin palveluksessa ja olen sitä mieltä, että mitä uusiin jäsenvaltioihin tulee, niin – on vastattava myös kaikkiin odotuksiin. En halua tästä avata keskustelua, mutta torjun ajatuksen, joka esitettiin täällä, jossa esitettiin tietty korrelaatio näiden suorien tukien ja elintason välillä. Siis tällä ei Siis on otettava myös tuotantokapasiteetti huomioon ja se tosiseikka, että Maanviljelijämme joutuvat kilpailemaan markkinoilla. Useinhan tuotantokustannukset heijastavat tätä vaikeaa tilannetta. Meillä täytyy olla konkreettisia toimia. Meidän pitää hyvin selvästi määritellä tavoitteemme. Ja vasta sen jälkeen voimme nähdä tai hahmottaa ratkaisut. George. Kiitos. Sitten viimeinen puheenvuoro ja sen jälkeen vielä George Lyonin todella lyhyt loppupuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon tämän erittäin mielenkiintoisen kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Haluan kiittää kaikkia puhujia näistä erittäin mielenkiintoista puheenvuoroista. Haluan puhua erittäin konkreettisesta asiasta ja hyvin lyhyesti. Euroopan komission tiedonannon mukaan EUn eteläiset jäsenvaltiot kärsivät enemmän ilmastonmuutoksesta, mutta nämä jäsenvaltiot myöskin kärsivät tästä kohtuuttomasti enemmän. Ilmastonmuutos todennäköisesti vaikuttaa hyvin paljon niihin alueisiin, joissa maataloutta harjoitetaan. Totta kai myöskin vaihtoehtoiset kohteet ovat tässä mukana, esimerkiksi vesiviljely ja metsien hoito. Tässähän on mahdollisuus eriyttää tuloja näillä maaseutualueilla. Tietyt sektorit toisin sanoen kärsivät hyvin paljon ilmastonmuutoksesta ja tämä tietysti myöskin pienentää tätä eriyttämistä ja tämä pätee siis erityisesti eteläisiin jäsenvaltioihin No millaisia mahdollisuuksia Euroopan komissio tässä tarjoaa, jotta tällaiset herkät alueet eivät kärsisi niin paljon ilmastonmuutoksesta, jotta niitä voitaisiin suojella. Sitten haluaisin vielä viitata siihen, että myöskin näillä alueilla täytyy arvottaa sitä, että julkishyödykkeitä täytyy suojella, jotta tuotantoa siellä voidaan harjoittaa edelleenkin. Mielestäni kysymyksen tulisi kuulua myöskin komission suuntaan, että miten paljon se käsittelee tätä aihetta ja millaisia ratkaisuvaihtoehtoja se voi esittää. Kiitos. Hyvä. Nyt vielä Giovannilla Via viimeinen puheenvuoro budjettivaliokunnasta. Giovanni, kiitoksia. Kiitän esittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka käytivät puheenvuoron tässä keskustelussa, koska nyt minä ja George Lyon saimme hyviä elementtejä, jotta voimme saada hyvät mietinnöt aikaan tässä ja budjettivaliokunnassa. Tästä keskustelusta kävi ilmi se tärkeä rooli, joka uudella YMPllä on ja joka sillä täytyy olla verrattuna tiettyihin uusiin aiheisiin. Ja näiden uusien YMPn tavoitteiden suhteen, aivan kuten keskustelusta kävi ilmi, meidän täytyy pitää kiinni tästä yhteisestä maatalouspolitiikasta. Eli maatalouspolitiikkaa täytyy harjoittaa Euroopan tasolla ja pitää välttää tällaiset uudelleen kansallistamis- tai yhteisrahoitusyritykset, joita täällä myös jo tuli esiin. Keskustelusta käy ilmi se välttämättömyys joka tällä aino, joka siis tähän YMP liittyy. Eli se, että tälle täytyy saada yhteisön budjetista sopiva rahoitus. Eli budjetti, joka on suunnattu YMPlle, sen täytyy pysyä ainakin samalla tasolla kuin nykyään. Ja tämän täytyy olla parlamentin tavoite. Ja Raimo Böge tässä jo puhui tästä uudesta monen, monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja meidän tulee puolustaa tätä tiettyä tasoa, vaikka olisimme ristiriidassa muihin toimielimiin. Lissabon tuo mukanaan uusia toimivaltuusalueita ja yhteispäätösmenettelyllä EP e saa budjettikysymyksessä merkittävän roolin. Ja jo oma aloite mietinnöstä, joka käsittelee YMPn tulevaisuutta käsittelevässä lausunnossa budjettivaliokunta voi ottaa kantaa juuri tähän suuntaan, eli että voidaan vastata YMPllä uusiin haasteisiin, joita, joita sillä on edessään. So. Kiitoksia, Janni. Nyt vielä puheenvuoro George Lyonille loppupuheenvuoroa varten. Ja äh, älkää lähtekö minnekään, koska meidän pitää vielä tehdä päätös. George Lyon. Okay, uh, thank you, uh, President. I'll be... Kiitos erittäin lyhyesti, koska on jo myöhä. Ensiksi haluaisin kiittää kollegoja kaikista puheenvuoroista, jotka ovat selkeyttäneet hyvin monia asioita, jotka koskevat mietintöä, joka meidän on, jossa meidän on saatava, johon meidän on saatava mukaan monet asiat Viisas mies sanoi kerran minulle, että jos halu... <clears throat> minun pitäisi ansaita suuri omaisuus, niin pitäisi aloittaa, siis itse asiassa afternoon were very, very interesting. Pitäisi aloittaa suurella omaisuudella of this debate. Firstly, sitten viljellä maata. Ensiksi me tarvitsemme maanviljelijöitä, emme saa koskaan unohtaa tätä. Ja siinä on kysymys yhteisestä, siitä, on, siitä on kysymys yhteisessä ma, maatalouspolitiikassa. Me tarvitsemme aktiivisia maanviljelijöitä, jos halutaan toimittaa julkishyödykkeitä, ja se on perusasia, joka on muistettava koko tässä keskustelussa. Oikeudenmukaisuuden täytyy tietysti olla koko ajan keskiössä ja meidän on mietittävä, millä tavalla valiokuntana käsittelemme tätä. Ja lopulta Rova McGinnessiltä kuulimme, siis älkäämme. Siis on, meidän on oltava hyvin vahvoja tässä, ja kuten Reima Böge sanoi, niin mitä tulee uusiin rahoitusnäkymiin, for all the contributions been made today, uh, and I look forward to this debate continuing on the months. Siis minä odotan keskustelua, jatkokeskustelua. Sorry. Grazie.